Uh, uh, Hyvät naiset ja herrat, käykääpä paikoillenne, olkaapa ystävällisiä. Aloitamme erittäin tärkeän iltapäivän osuuden kuluttajien oikeudesta. Good. Well, can I um, warmly welcome you? Lämpimästi tervetuloa tämän iltapäivän keskusteluihin kuluttaja kuluttajien oikeusdirektiivistä. Erityisesti kiitän Anne Schwabia, joka on esittelijä aiheesta. Hän on ollut äh, vastuussa tästä yhdessä sihteeristömme kanssa valmistellessaan tätä kuulemista. Meillä on ollut hyvin vähän aikaa tehdä tämä. Meistä tuntui, että meidän pitää päästä nopeasti eteenpäin tämän ehdotuksen kerran, joten olemme todella kiitollisia asiantuntijoihin, jotka ovat eh, tulleet joukkoomme tänään iltapäivällä. Teillä on ohjelma, jossa on kaikkien nimet. Te näette siitä, miten toimitaan ja pyrimme pitäytymään aikataulussa mahdollisuuksien mukaan. Olen pyytänyt kaikkia vieraita pitäytymään heille osoitetussa ajassa sen vuoksi, että olettaisin teillä olevan paljon kysymyksiä heille. Erityisesti toivotan tervetulleeksi eh, edustaja Testori Kocin DG Sankosta ja haluan kiittää häntä siitä, että hän on toimittanut meille komission kaksi lisäasiakirjaa, tärkeätä eh, asiakirjaa, yksi liittyen direktiivin laajuuteen ja toinen eh, siihen, miten työ on edistynyt ja me olemme saaneet tällaisen taulukon eri kuluttajaoikeuksista eri maissa. Ja tämä oli meille erityisen mielenkiintoista ja olettaisin, että asiantuntijat myös haluavat nähdä tämän. Ja siitä ei sen enempää tällä hetkellä. Joten tämän päivän kuuleminen on oikeastaan lähtölaukaus tämän valiokunnan uudelle tarkistukselle Äh, kun, tai kun me tarkastelemme tätä direktiiviä. Aileen McCarthy, edellinen puheenjohtaja tässä valiokunnassa, äh, johti tätä valiokuntaa ja täällä tehtiin erittäin paljon työtä tämän direktiivin parissa ja myös äh, siitä, miten tämä vaikuttaa markkinoihin. Äh, nyt äh, valiokunta on nimittänyt äh, esittelijän, uuden esittelijän Anders Schwabin, joka on hyvin pätevä henkilö viemään tätä eteenpäin. Meillä on myös voimakas ja pätevä varjoesittelijöiden tiimi hänen tukenaan. Nyt me täskentele, käsittelemme enemmänkin lainsäädäntöprosessia jo. Eli tässäpä tämä on sitten tämän prosessin alkulaukaus. Joten annan puheenvuoron Anders Schwabille, jotta hän voi tässä hieman alustaa. Ole hyvä. Ja, vielen dank, lieber Kiitoksia puheenjohtaja Varehi Malkko. Minusta aika epätavallista istua täällä ylhäällä, mutta eihän tämä ole äh, sinänsä epätavallista istua täällä. Olen äh, silloin tällöin täälläkin ollut kolme, viimeisen kolmen vuoden ajan ja, ja me, lähdemme siitä, että tästä kuulemistilaisuus tulee myönteinen. Varmasti alustajat ja esittelemät myötä vaikuttavat siihen, että, että tämä, tämä keskustelu on saanut niin paljon kiinnostusta osakseen. Haluan kiittää myös valiokunnan sihteeristä, erityisesti Ruva Balonia, tämän tilaisuuden valmisteluista. Minusta tämä on tehty oikein hyvin. Minulla on onni ollut, saada olla yhteistyössä muiden poliittisten ryhmien varjostelijoiden kanssa, jotka olivat valmiita nähän lähtemään tähän lyhyellä varoitusajalla järjestettyyn kulmistilaisuuteen. Ja kaikki muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijät osaltaan myötävaikuttavat siihen, että me lähikuukausina tulemme tekemään kaikki me parlamentissa, että olemme kovapäisiä yhtäältä, mutta samalla olemme ja rauhallisia, että sisämarkkinoiden kannalta tärkeää ihmisten kannalta tärkeä, niin kuin Kefat sanoi, tärkeä paketti saadaan eteenpäin, mutta emme halua samalla alistua kiireeseen. Meidän täytyy saada aikaan tasapaino yhtäältä tällaisen hyvän, korkeatasoisen ja laajan ja todellisen palvelutarjonnan osalta, joka kuluttajia varten. Ja taas toisaalta meidän täytyy yrittää, että, että tähän liittyy riittävästi kuluttajan suojaa. Ja jos me löydämme kultaisen keskitien, niin silloin me olemme päässeet tavoitteeseemme. Minusta tässä on vähemmän ristiriitoja teollisuuden etujen ja kuluttajien etujen välillä, vaan pikemminkin ristiriita on siinä, että kuluttajat, me kaikki kuluttajina yhtäältä, äh, haluamme äh, suotuisia tavaroita ja hyvää tarjontaa, mutta taas toisaalta tähän liittyy kustannus- ja menettelytekijät, jotka liittyvät oikeussuojaan, jotka me joudumme osittain itse maksamaan. Luulen kuitenkin, että tämä direktiivi pystyy antamaan sisämarkkinoiden kaikki edut, jos ajatellaan PK-yrityksiä, ja jos ne tarvitsevat paljon lisää, me haluamme vähentää PK-yritysten lisäkustannuksia juridisesta neuvonnasta. Meillä on kuitenkin 27 aivan erilaista <clears throat> oikeudellista käytäntöä jäsenmaissamme. Ja samaan aikaan kuluttajien, jos kuluttajat onnistuvat saamaan läpinäkyvyyttä markkinoille – koska kuluttajat kuitenkin loppupeleissä äh, ovat myöden vaikuttamassa tähän turvallisuuteen. Komissio on jo kirjannut äh, tähän paperiinsa, että kuinka tärkeä tämä asia on. Ja varmasti tämä direktiivi tulee myös antamaan eurooppalaisen luonteensa myös postimyynnille. Direktiivi varmasti myötä vaikuttaa siihen, että, että Euroopan taloudellinen moninaisuus, mehän puhumme paljon läheisyysperiaatteesta, eurooppalaisesta moninaisuudesta, kyllä tämä direktiivi osaltaan edistää taloudellista ja kulttuurillista moninaisuutta tässä taloudellisessa toiminnoissa eri markkinakolkissa. Kysymys on siitä, että onko Eurooppa tänä päivänä kypsä tähän ehdotukseen ja ovatko lakien oikeudet jotka korreloivat myös soveltamiskäytännön kanssa ja kansallisiin perinteisiin. Luulenkin, että yhteiset Euroopan kuluttajien oikeudet ovat Euroopan etujen mukaisia, eikä väkäsin sillä tavalla, että siinä otettaisiin huomioon kaikkien 27 jäsenvaltion yksittäiset edut, ja, jotka muodost, josta muodottaisiin uuni. Tästä, tätä ei tehdä, vaan meidän täytyy löytää kultainen keskitie, jotta me pystymme vastaamaan kuluttajien etuihin. Meidän täytyy ajatella pitkällä aikavälillä on erilaisia pitkän aikavälin tavoitteita tässä ehdotus, ehdotuksessa, mutta myös keskenään ristiriitaisia tavoitteita mutta me olemme matkalla kohti suurempaa yhtenäisyyttä. Meille sisämarkkinavaliokuntana on tärkeä kysymys, mitä lähemmän kahden vuoden aikana voidaan tehdä, saada aikaan tällä ehdotuksella – vakuutan, että me teemme kaikki sen puolesta, että tämä, äh, tätä ehdotusta käsitellään rakentavasti ja olen iloinen, että uudet kollegat, jotka ovat nyt tässä valiokunnassa, että heillä on kaikilla tilaisuus olla mukana tässä kuulemistilaisuudessa, jossa selvitetään näitä tämän direktiivin etuja ja haittoja ja, osa, ja äh, muita ominaisuuksia. Ehdotankin kollegoille, että tämän kuulemistilaisuuden pohjalta voitaisiin sitten valiokunnassa ehkäpä marraskuun loppujen tai puoliväliin mennessä laatia työasiakirja, jonka pohjalta me sitten voimme äh, keskustella jatkosta. Minä kiitän mahdollisuudesta saada puhua täällä tässä kokouksessa ja että saan yhdessä olla teidän kanssanne tässä tilaisuudessa ja toivon, että tämä tilaisuus johtaa hyvin tuloksiin. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Andrew. Kiitokset uh, Andreas sinun vahvasta johtajuudestasi tässä aiheessa. Nyt sitten siirrymme ensimmäiseen puheenvuoroon. Me olemme rakentaneet tämän kuulemisen sillä tavalla, että ensin kuulemme komissiota, jossa keskitymme erityisesti näihin keskeisiin asiakirjoihin, jotka meille on lähetetty ja niistä nouseviin kysymyksiin. Tämän esityksen jälkeen meillä on sitten jäsenillä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Sitten meillä on Hans Schulte Nolke Osnabrykin yliopistosta, joka puhuu sitten tästä rakenneanalyysistä jonka jälkeen meillä on jälleen kysymyksiä ja vastauksia. Ja sitten meillä on kuluttajien ja yrityselämän edustajia. Ja lopuksi vielä, ja haluankin tässä erityisesti toivottaa tervetulleeksi äh, Anders Döllingin, joka äh, tulee Ruotsin edustustosta täällä Brysselissä. Ja hän on ollut hyvin aktiivinen tämän asian parissa ja hän tuntuu viettävän tässä valiokunnassa yhtä paljon aikaa kuin minäkin. Ja tällä kertaa hän saakin mahdollisuuden myös puhua. Joten siirrytään eteenpäin. Äh, Rouva Testori, tervetuloa ja annan teille puheenvuoron, että voitte kertoa meille tästä ehdotuksesta ja tästä uudesta materiaalista. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet ja esittelijä. Me arvostamme todella kovasti sitä, että järjestettiin kuuleminen. Me halusimme käyttää hyväksemme tätä tilaisuutta, jotta voimme selventää ehdotustamme. Me halusimme myös kuulla sen, mikä on teidän kantanne, jäsenten kanta ja sidosryhmien kanta. Meille tämä ehdotus on hyvin olennainen kysymys, koska me olemme sitä mieltä, että tämä direktiivi sitten kun se hyväksytään, se voi todellakin antaa oman panoksensa sisämarkkinoihin, se lisää kilpailua ja se johtaa myös parempiin hintoihin kuluttajille ja parempaan valikoimaan. Aivan kuten esittelijä sanoi, meidän pitää löytää sopiva tasapaino kuluttajan odotusten ja yritysten odotusten välillä. Ainoastaan täysi yhdenmukaistaminen, oikeusvarmuus, jonka voimme saada aikaan tällä tavoin, ainoastaan tällä tavoin voidaan päästä näihin tavoitteisiin, jotka mainitsin. Metaforan muodossa sanoisin, että eh, nyt me luemme ikään kuin eh, saarekkeen, jossa on yhdenmukaiset säännöt tässä eh, meressä, jossa on hyvin epäjohdonmukaiset ja hajanaiset kansalliset säännökset me olemme tässä keskellä työrupeamaa ja meidän mielestämme tässä voidaan lähteä tästä saarivertauksesta. Sanoisin, että komission jäsenä osoittaa, miten joustava tämä sisältö on ja jos mahdollista, niin me haluamme päästä myös korkeammalle suojan tasolle, mutta meidän täytyy muistaa, että päätavoitteemme on poistaa oikeudellinen hajanaisuus kuluttajansuojasäännöksistä. Meidän mielestämme se ei vahingoittaa eh, sisämarkkinoiden hyvää toimintaa, joten komissio ei ole valmis tekemään kompromissia siitä periaatteesta, että meillä täytyy olla yhdet säännöt, jotka sovelletaan kaikkiin kuluttajiin ja elinkeinonharjoittajiin kun nyt ollaan kuultu myös kritiikkiä. Sitä olemme kuulleet jo usean kuukauden ajan sen jälkeen, kun olemme antaneet ehdotuksemme. Me tiedämme, että monet tukevat meidän tavoitteitamme, mutta kaikki eivät ole ymmärtäneet täysin taloudellisia kaupallisia vaikutuksia, joita sillä on. Me teimme vaikutusten arvioinnin ja kävimme syvällisesti läpi kaikkia taloudellisia sosiaalisia vaikutuksia, joita ehdotuksella on, mutta toimimme käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Se ei ole kuitenkaan mikään lopullinen tietopohja meillä on sellaisia alueita, joissa ei ole riittävästi vielä tietoa ja haluamme laajentaa tietoamme näillä alueilla. Ja yksi näistä alueista, joilla olemme vasta alussa, ähm, se on se tapa, jolla tavoin kuluttajat näkevät ja miten kuluttajat reagoivat silloin, kun äh, meillä on äh, mahdollisuus saada korvauksia viallisista tuotteista, eli meidän täytyy miettiä kuluttajan kantaa. Haluaako hän korvaavan tuotteen vai korjauksen? Haluaako hän, että perutaan sopimus? Tämä on alue, josta me emme juurikaan tiedä vielä, mikä on kuluttajan reaktio kuluttajaorganisaatiot ovat tästä antaneet kantansa. Niin kuin sanoitte, meihin on vedottu, jotta tiedettäisiin, minkälaisia vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön tällä ehdotuksella on. Me päätimme eilen, että lähettämme nämä nämä taulukot, joissa tehdään vertailuja, mutta toivon, että pidätte mielessänne, että tämä on vasta välivaiheen asiakirja mutta jälleen kerran tämä ei ole mitenkään täydellinen vertailu. Nyt jäsenvaltiot ja järjestöt voivat auttaa meitä täydentämään näitä taulukon tietoja, koska haluamme tietää, minkälaiset vaikutukset tällä direktiivillä on kansalliseen lainsäädäntöön, ja sitä varten tarvitsemme mahdollisimman täydelliset tiedot toivoisimme, että keskustelu eh, keskittyy nimenomaan sisältöasioihin, mutta mainitsisin, että meillä on kolme huolenaihetta. Ensinnäkin eh, soveltamisala. Aivan selvästi olemme sitä mieltä, että ei, kun katsotaan tätä ehdotusta ja perinteistä kansallista lainsäädäntöä, eh, tilannetta voidaan selkeästi parantaa ja selventää. Me teemme teidän kanssanne yhteistyötä samoin kuin neuvoston kanssa, jotta voimme eh, selventää asioita, varsinkin asioita, jotka liittyvät eh, näihin korvauksiin korvauskysymyksiin. Me uskomme, että tämä voidaan saada aikaan eh, sillä tavoin, että ehdotukseen otetaan mukaan sanamuoto, jossa sanotaan, että eh, kuluttajien korvaukset on, eh, on sellainen, että siinä ei puutta eh, minkään sopimuslainsäädäntökysymyksiin siihen suhteessa, mitä vallitsee tällä hetkellä kansallisissa lainsäädännöissä. Komission jäsen Kuneva haluaisi mennä pidemmälle, kun eh, säädellään näitä korvauskysymyksiä ja haluttaisiin laajentaa myös kuluttajien oikeuksia. Neuvostossa näistä aiheista me juuri tällä hetkellä, eh, juuri tällä hetkellä keskustellaan keskustellaan siitä, voisiko ehdotukseen ottaa mukaan oikeus aivan samalla tavoin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa on oikeus hylätä ja samalla korvaus järjestelmä olisi samalla, samantyyppinen kuin Ranskassa esimerkiksi. Aivan selvästi täysi yhdenmukaistaminen vaikuttaa kansallisiin säännöksiin, jotka liittyvät myös sopimuskysymyksiin. Ja tässä sanoisimme, että jäsen valtiot, joissa direktiivi hyväksytään, heidän täytyy antaa omat listansa, epä, tällainen harmaa lista ja musta lista, jotta voidaan mm, täydentää nykyisiä listoja. Me emme kuitenkaan kyseenalaista nykyistä tapaoikeutta näissä kysymyksissä. Ja vielä tärkeämpää on se, ettemme halua millään tavoin rajoittaa toimivaltuuksia kansan, kansallisten viranomaisten osalta. Me, meillä siis on edelleen autonomiset säännöskysymykset olemassa. Nämä ovat siis kolme aluetta, jotka tarvitsevat lisäselvennyksiä. Ensinnäkin soveltamisala ja sitten suhde kansalliseen perinteiseen äh, sopimusoikeuteen ja sitten äh, kansan, kansallinen äh, säännöstö, joka liittyy näihin sopimuksiin ja korvauksiin. Haluamme kiittää teitä jo etukäteen aivan varmasti Euroopan parlamentin kanssa pääsemme eteenpäin asiassa ja pääsemme paremmalle tolalle. Kiitoksia. Indeed, for a, a very clear description. Kiitokset äh, hyvin selkeästä kuvauksesta. Ja tein tässä muistinpanon tästä äh, teidän äh, vertauksestanne epätietoisuuden saaresta. Mutta meidän täytyykin puhua sitä, että kuinka suuri tämä saari saa olla. Ja miten suuri on sitten vesialue tämän saaren ympärillä. Ja ehkäpä siellä vedessä nyt ei kuitenkaan ihan krokotiileja uiskentele, mutta jää nähtäväksi. Andres Schwab ensin esittelinä haluaa esittää muutaman kysymyksen. Ja Trenta Filidis haluaa myös puhua. Ja jos muut haluavat esittää kysymyksiä, edustaja Turunen, onko muita? Katsotaan. Otetaan ensin jäsenten kysymykset yhtenä äh, blokkina. Ja nämä kolme kysymystä ensin. Andreas, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä selkeästä esityksestä komission taholta. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys äh, se oikeastaan palauttaminen nopeasti siihen kohtaan, josta puhuin aluksi, nimittäin niin sanottu soveltamisalan selvennykseen. Kun puhumme sovelta, direktiivin soveltamisalasta ja te juuri selvensitte, että kansallinen oikeus sopimusoikeudessa jää koskemattomaksi, niin silloin tämä tarkoittaa tismalleen sitä, että silloin tämä yhtä, markkinoiden yhtenäistäminen ei toteudu, jota me tällä direktiivillä oikeastaan halusimme saada aikaan. Ehkäpä te voisitte, tässä oli kysymys selvennyksestä, ehkä voitte selventää tätä selvennystä. Toinen kohta, ja 27 jäsenvaltiossa ja myös huolehtia siitä, että yritykset niiden koosta huolimatta voivat toimittaa tuotteitaan kuluttajille EU:ssa. Ensinnäkin meidän täytyy nyt katsoa harmonisaation tasoa ehdotuksessa ehdotetaan täyttä harmonisaatiota, sääntöjä, jotka koskisivat kaikkia jäsenvaltioita ilman mitään poikkeuksia. Täydessä harmonisoinnissa tavoitteena on alempien rajojen toimeenpano ja se, että yritykset voivat ottaa käyttöön yleisen lainsäädännöllisen puitteiston tuotteilleen. Joten tällä asetuksella kulut kuluttajien suoja on itse asiassa uhanalainen sen vuoksi, että tämä kahden vuoden takuuvaihe kattaisi kaikki tuotteet. Ja on paljon alueita ja paljon eri tuotteita, kuten esimerkiksi sähkölaitteet, joilla on paljon pitempi takuaika nykyisin. Joten tällä harmonisoinnilla ja asetuksella me luomme uuden takuujärjestelmän, joka on sitten kaksi vuotta. Ajattelen esimerkiksi nykyisiä viiden vuoden takuaikoja, niin nyt niitä ei voida enää pidentää kuten aikaisemmin. Ottaen tämän. Tämä on kuulemistilaisuus ja, ja tässä on tarkoitus esittää äh, kysymyksiä komissiolle. tietenkin käsityksenne kiinnostaa, mutta olettaisin, että tämä asia on te haluatte esittää sen muodollisen kysymyksen. Esittäkää se kysymyksenne. Ja masi prostasia των καταναλωτών αποτελεί Meille kuluttajien suojelu on erityisen tärkeä kysymys. Me emme vastusta ponnisteluita parantaa kuluttajien asemaa. Päinvastoin me haluamme tätä, mutta sen täytyy kulkea käsi kädessä kuluttajien suojelun kanssa, eikä ainoastaan yritysten suojelun kanssa. Komission täytyy kyetä kuuntelemaan, mitä eri kuluttajasuojayhdistykset haluavat vai yrittääkö komissio vain löytää keinoja vahvistaa olemassa olevien yritysten asemaa? Miksi komissio ei ole pyrkinyt vähentämään kuluttajahintoja? Ähm, Kiitos äh, tästä kysymyksestä. Rova Turunen. Oh, oh, Kiitos ja kiitokset äh, komission edustajalle ei ole epäilystäkään, että me kaikki emme haluaisi parasta kuluttajille Euroopassa. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen on se, että minun on vaikea nähdä sisällöllistä etua Euroopan kuluttajille. Monet kuluttajajärjestöt ovat jo tehneet paljon muutoksia ja vaatineet niitä tanskalaisesta näkökulmasta tai eurooppalaisesta. Et jos todellakin haluatte saada aikaan sisällöllistä muutosta kuluttajille, silloin se on hyvä. Toinen liittyy tähän analyysiin. No, meiltä pyydettiin, että me emme nyt lähtisi tätä liian syvälle käsittelemään. Mutta koska te luulette, että te olisitte valmiita tämän analyysin parissa, koska lähtökohtana on se, että vasta sen jälkeen, kun kansalliset hallitukset ovat valmiita. Ja sen lisäksi minä olen tätä papereita, kun olen lukenut, niin löysin tästä luonnoksesta asioita, jotka eivät oikein pidä paikkaansa. Ja kolmas asia. Haluaisin myös selkeän eron kansallisten säättäjien ja EUn välillä jos halutaan kerran täyttää harmonisointia. Minusta tässä nyt tulee hieman päällekkäistä tai ristiriitaista suhdetta. Ja sitten ihan lopuksi haluaisin vielä pyytää avointa vuoropuhelua niin, että me emme sulje ovia miltään vaihtoehdoilta, niin että voisimme todellakin pyrkiä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Um, what I'd like to do is to invite... No, seuraavaksi pyytäisin Storin vastaavan tähän näin kolmeen kysymyksiin, mutta täällä on sitten vielä lisää kysymyksiä vastauksen jälkeen. Ja, ja saa nähdä, haluaako joku muukin vielä pyytää puheenvuoron. No, lista on nyt kuitenkin suljettu. Puheenvuoropyyntöjä ei vastaan. Robert Estori, jos te vastaatte näihin kolmeen ensimmäiseen. Kiitos puheenjohtaja. Ellei jos sopii, haluaisin yleisesti ja sitten kollegani voi sitten jatkaa jäsenvaltiotasolla, koska kaikki nämä asiat menevät syvemmälle ja syvemmälle jäsenvaltiotasolla. No, kysymys, joka viimeksi esitettiin, on se, että, että me uskomme täyteenä harvinaisointiin, mutta samalla emme kuitenkaan puutu kansalliseen sopimusoikeuteen Tämä on perustavanlaatuinen kohta ehdotuksessa, mutta meidän ei pitäisi sallia sitä, että lähdemme kritisoimaan ehdotusta, koska vaikka me pystymme harmonisoimaan vain tiettyjä osia kuluttajien oikeuksista ja liike-elämän velvollisuuksista, me se edelleenkin luomme tällaisen äh, oikeudellisen varmuuden alueen, joka luo painetta sitten yrityselämään jäsenvaltiossa. Tässä taloudellisen kriisin tilanteessa meidän täytyy luoda tehokkaammat sisämarkkinat ja ainoastaan luomalla oikeudesta varmuutta liike-elämälle me pystymme avaamaan markkinat, jotka sitten loppupelissä hyödyttävät myös kuluttajia. Mutta kollegani selvittää hieman enemmän tästä juridisesta osiosta, mikä on meidän ehdotuksemme ja kansallisen sopimusoikeuden välinen suhde. Ja toinen keskustelu, äh, haluammeko me täyttää harmonisointia minun komissaarini, kun tämä ehdotus tehtiin, niin me teimme valinnan, että me haluamme täyttää harmonisointoa. mainitusta syistä, koska äh, siitä sisämarkkinat hyötyvät. Täysi harmonisointi lähtee siitä, että näiden siirtojen määrä on edelleenkin liian rajallinen kysymys komitologiasta. Miksi me aloitimme tällä lyhyellä listalla, harmaalla ja mustalla listalla? No yleensä, kun, kun no esimerkiksi elintarvikelainsäädännössä meillä on aika tarkka lainsäädännöllinen toiminta. Nyt voidaan tietenkin kysyä, että mistä. Mehän aloitamme tietyistä käytänteistä, jotka ovat tiedossa, mutta meidän täytyy kerätä kokemuksia, jotta voimme sitten eteenpäin. Ja joskus tämä yhteispäätösmenettely on aika mahdotontakin. Ja mitkä ovat ne, ne varsinaiset hyödyt kuluttajan kannalta, kuten sanoin, älkää ottaka tätä taulukkoa laskentaperusteeksi pohditaan nyt varsinaisia hyötyjä, koska tämä taulukko ei ole täydellinen. Meidän täytyy saada parempaa tietoa, mutta me edelleenkin uskomme, että hyötyjä on ihan riittävästi. Ja nyt annan puheenvuoroni Giuseppe Montelle, joka antaa ehkä enemmän juridisia vastauksia näihin esitettyihin kohtiin. Um, thank you. Um, so I would like to start with the... Aivan aluksi haluaisin täydentää sitä, mitä Rouva Testori sanoi. Pari seikkaa, jotka Schwab esittelijä otti esiin. Mikä on suhde yleisen eh, sopimuslain kanssa ja mikä on sitten tämän ehdotuksen arvo, jos eh, ei haluta puuttua eh, yleisesti sopimusoikeuteen? Yksi seikka me olemme tietoisia tästä, teemme töitä neuvostossa. Tärkeää on se, miten vialliset tuotteet voidaan korvata. Meidän täytyy katsoa, miten paremmin voidaan ottaa mukaan tähän kansallisten lainsäädäntön mukaiseen, lainsäädännön mukaiseen korjauskäytäntöön. Meillä on kaksi järjestelmää korvauksissa kuluttajan myyntikorvaukset, jotka ovat yleensä, yleisellä tasolla. Mutta tässä ehdotuksessa oli aikomuksena ainakin että täysin yhdenmukaistetaan nämä korvausjärjestelmät ja jätetään, jätetään kuitenkin ulkopuolelle täysin sopimusoikeus. Niin kuin Testori sanoi aikaisemmin, me eh, haluamme kuitenkin mennä tässä eteenpäin, koska neuvostossakin ollaan kunnianhimoisia ja halutaan laajasti eh, yhdenmukaistaa eh, kuluttajan oikeudet silloin, kun tuotteet ovat viallisia jos tämä nyt sitten vahvistetaan neuvostossa, silloin me eh, annamme enemmän oikeuksia kuluttajalle. Kuluttajaa suojellaan enemmän ja näin tekemällä me eh, yhdenmukaistamme yhä enemmän eh, kuluttajan oikeuksia silloin, kun he hankkivat viallisen tuotteen. Ja toinen seikka, jonka esittelijä otti esiin, liittyy se liittyy näihin harmaisiin ja mustiin listoihin ja tällaiseen kohtuuttomuuslausekkeeseen myös komitologian lisäarvoon. Komitologian menettelyn lisäarvo on se, että tulevaisuudessa voidaan eh, nopeasti puuttua EU-tasolla eh, kasvaviin kohtuuttomiin sopimuslausekkeisiin. Eh, ilman komitologiaa olisi mahdotonta nopeasti muuttaa ja täydentää näitä harmaita ja mustia listoja. Aivan ilmeisistä syistä mustat ja harmaat listat eivät ole täysin kattavia siinä mielessä, että niissä ei ole mukana kaikkia kohtuuttomia käytäntöjä. Eli meillä on sellainen periaate, jossa puhutaan kohtuuttomiin ehtoihin. Se on ikään kuin turvaverkko ja jos kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole mukana harmassa tai mustassa listassa, se kyseinen sopimus saattaa aina tulla tähän kohtuuttomuustesti lausekkeen alaiseksi. Tämä on siis hyvin samantapainen kuin suhde yleise, yleisen käytännön ja sitten näiden erityiskäytäntöjen välillä. Mitä tulee sitten vaikutuksiin direktiivin vaikutuksiin, kun puhutaan kaupallisista käytännöistä ja hyvi, parhaista liiketoimintakäytännöistä. Meidän täytyy muistaa, että tässä kyse on jäsenvaltioista. Tässä direktiivissä ei mitenkään yksittäisille elinkeinonharjoittajille sanottu, että, ole sanottu, että mennään antamaan vapa, anteliaampia ehtoja kuluttajille. Ja tässä kyse on nimenomaan kilpailusta. Ja sitten aivan lopuksi vielä, mitä ne kuluttajat tästä voivat hyötyä? Minun mielestäni on tärkeää, että muistetaan koko ajan eh, Rooma 1 asetus tulee voimaan ensi vuoden alusta ja Rooma 1 ansiosta eh, yritysten eh, pitää ottaa huomioon nämä kaikki riskit. Ja sitten täytyy miettiä sitä, että tämä hajaannus on entistä pahempi, jos emme tee mitään sen eteen. Kiitokset teille molemmille. Meillä on täällä vielä kolme kysymystä. Pyytäisin lyhykäisiä kysymyksiä. Lechner, Weiler ja Arias. Lechner ensin. äh, ganz kurz. Es ist... Aivan lyhyesti. No, tässä viitattiin kansalliseen sopimusoikeuteen, eikä siinä mitään. Olisi kiva kuulla lyhyt kommentti siitä, että millä tavalla toteutuu johdonmukaisuus näissä yleisissä puitteissa, siis CFRn osalta. Ymmärsinkö nyt väärin, Rova Tessori, puhuitte näistä epäreiluista olosuhteista. Se meni pikkusen nopeasti, että, että, että se jää, voi jäädä osittain kansalliselle tasolle. Siis kuitenkin harmonisoidaan kokonaan, niin teoreettinen pelko on ainakin, että sillä voidaan ajatua EU-tuomioistuimeen. Enkä minä nyt, en minä nyt haluaisi sitä EU-tuomioistuimeen, koska ainakin kun minä olen nähnyt niitä tuomioita, niin en minä sitä haluaisi. Mikä tässä on oikein tilanne, vai ymmärsinkö väärin? Missä määrin on kansallista pel- liikkumavaraa ja mihin, mihin, mihin loppupelissä mennään? Uh, äh, Mrs. Weiler. Ja sitten edustaja Weiler. Niin Minäkin mietin tätä ennen vaaleja. Me tarkastelimme tätä epäreilua kilpailua ja haluaisinkin kysyä, että miten pitkälti tämä nyt on sitten mukana tämän uuden direktiivin kanssa. Toinen on puoli vuotta vanha. Kattaako tämä uusi sen vai tuleeko tähän ristiriita? Minusta tuntuu, kun herra Schwab sanoi tuossa alussa hyvin selkeästi, että eikö nyt ole vielä liian aikaista tällaiselle täysharmonisoinnille. Minä haluaisin ehkä vielä tästä vielä äh, mennä eteenpäin. Täysharmonisointi on toki mielenkiintoista, mutta ehkäpä tämä äh, ehdotus ei ole vielä tarpeeksi kypsä, koska tuntuu, että teidänkään puolelta kaikki nämä edut, joita tässä pitäisi olla, mitä voisi olettaa tässä syntyvän. Me olemme tästä paljon kysy... me olemme puhuneetkin tästä paljon, mutta että tästä täytyy tavallaan tehdä mainosta, ei ainoastaan meille, vaan myös tuonne kansalaisjärjestöjen ja, ja kuluttajajärjestöjen suuntaan. Ja puhtaasti taloudellisesti etu on ehkä ihan hyvä, mutta minun mielestäni se ei riitä. Minä haluaisin myös muuta eurooppalaista lisäarvoa kuin vain se, että jokunen sentti säästyy. Ja minusta se ei riitä, että sanotaan, että me olemme lähestymässä Tanskan standardia ja Tanskan standardia ja Liettuan standardi lähentyvät toisiaan. Ihan hyvä tavoite, mutta se kestää ainakin 20 vuotta kuitenkin. And Mr. Arias, last question. Sitten vielä Arias viimeinen kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tässä nyt kuunnellut näitä kuluttajakysymyksiä, mutta en ole kuullut mitään kuluttajista internetissä. Minä haluaisin kysyä, otetaanko tässä direktiivissä huomioon tämän tyyppiset säännökset. Minun mielestäni kuluttajat internetissä ovat hyvän laaja, hyvin laaja ryhmä Euroopassa ja me pitäisi olla ainakin samat takuut kuin muille kuluttajille, siis perinteisille kuluttajille. Niinpä kysyisin komissiolta, mm, voitaisiinko antaa ikään kuin eurooppalainen kaupallinen takuu merkki, joka takaisi sen, että Euroopassa on tietyt takeet siitä, mitä on ostettu internetissä. Well, thank you very much. Uh, Mrs. Kiitoksia. Sitten Rova Testori, voitte ehkä aloittaa sitten kollegani saattaa jatkaa. Kiitoksia. Sanoisin vaan tähän kysymykseen, että joka koski kuluttajien huolia. Me ymmärrämme, että on ymmärrettäviä ja perusteltuja kuluttajien huolia suhteessa tiettyihin direktiivin säädöksiin. Niin kuin sanoit, minun komissaari ja, ja koko komissio on valmis keskustelemaan me olemme valmiita keskustelemaan teidän kanssanne aivan erityisesti, aivan erityisesti näistä säädöksistä, jotta saataisiin, päästäisiin oikeaan suojan tasoon. Ja kun ajatellaan sitä takuaikaa ja näitä korvaus- tai valitusmahdollisuuksia ja korvausmahdollisuuksia, luulen, että me ymmärrämme, että on asioita, jotka täytyy, joita täytyy selventää ja ehkä me halusimme mennä tietyissä asioissa mennä pidemmälle e, e, ja olemme valmiita keskusteluihin teidän kanssanne tämän valiokunnan kanssa, jotta saataisiin parannusta aikaa Ja sitten e, minkälaista liikkumavaraa jäsenvaltiotasolla on, kun ajatellaan sähköistä kauppaa. Pyydän Giuseppea vastaamaan tähän. Kiitos Paula. No, aloitan ehkä tästä viimeistä kysymyksestä. Täällä on tässä tämän ehdotuksen tarkoituksena on se, että me vaikutamme myös etämyyntiin, joka sisältää myös internetin. Kaikki sopimukset, joita kuluttaja tekee internetissä tai kaikki hankinnat, joita kuluttaja hoitaa netissä, kuuluvat tämän säädöks, näiden säädöksen, säädösten piiriin. Silloin kun kuluttaja ostaa etämyyntinä jotain tai, tai netistä, häntä suojellaan enemmän kuin, kuin hän suilla siinäkin, eikä pelkästään tällaisessa face-to-face-kaupassa. Tässä taataa riittävästi tietoa ja myös mahdollisuus perua kauppa, jolle tuotteesta tykkää tai jotain muuta. Tietenkin se edellyttää perusteluja. Ja sitten herra Lehnerin kysymys tämä, miten tämä istuu tähän yleisiin, yleiseen kehykseen. Me yritämme tietenkin istuttaa sen tähän. Nämä ovat tavallaan tuplatuotteet, tämä yhteinen kehys ja sitten Akin päivitys. Olen ollut useissa workshopeissa tutkijoiden kanssa, joissa on puhuttu tästä yleisestä yhteyden kehyksestä, ja nämä on otettu huomioon tätä direktiiviä rakennettaessa. Eli ne ovat osa ehdotusta. Ei ehdotus aina kunnioita kaikkia niitä havaintoja, mitä tutkijat ovat löytäneet. Nyt tämä, y, tämä yleinen kehys meillä on tavallaan akateeminen yleiskehys ja on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että lopullinen direktiiviversio on johdonmukainen näet tämän tämän yleisen kehyksen version kanssa. Kyllähän tässä vissiä yhteyksiä tulee olemaan näiden kahden projektin välillä. Meidän täytyy huolehtia tästä johdonmukaisuudesta. Että jotkut ehdot ovat kansallisia, kun te kysyitte tästä lisäarvosta, joka liittyy täyteen harmonisointiin, semminkin kun tietyt ehdot ovat kansallisia. Mutta eihän tämä ole mikään eurooppalainen juttu sillä tavalla, että on kansallisen asiaa asia varmistaa, että täysin harmonisoidut säädökset istuvat heitä siihen yleiseen siviilioikeuteen. Annan pari esimerkkiä. Me sääntelemme osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia silloin, kun kuluttaja luopuu kaupasta tai peruuttaa kaupan, mutta me emme sano, mitä tapahtuu, jos kuluttaja ei palauta tätä tuotetta riittävän ajoissa kauppiaalle. Emmekä me sano, mitä tapahtuu, jos kauppias ei korvaa hintaa, joka kuluttaja maksoi. Siis kaikki nämä asiat väkisinkin, koska muuten direktiivi olisi, olisi monta sataa sivua. Nämä täytyy säädellä kansallisella tasolla ja mitä taas tulee korvauksiin tai vahinkoihin, jos kuluttaja on kärsinyt vahinkoa tästä vääräisestä tuotteesta, niin jäsenvaltio huolehtii tai säätelee oikeudet vahingonkorvausta varten mutta edelleenkin nämä ehdot ja edellytykset, nämä kaikki asiat täytyy hoitaa kansallisella tasolla. Eli lainsäätäjän asia on sitten hoitaa tämä tästä syystä. Me halusimmekin valita direktiivin eikä asetusta, koska tämä on paljon helpompaa kansallisessa, lainsäädäntö, kansallisessa lainsäädännössä sama saada tämä asia hoidettua kansallisella tasolla. Ja sitten linkki näihin epäreiluun kaupalliseen käytäntöön. Tämä on josta Rova Weiler esitti kysymyksen. Tämä on sellainen asia, johon pyrimme vastaamaan siinä muistiossa, joka liittyy tähän vertailutaulukkoon. Tämä direktiivi ei kuulu sopimusoikeuden piiriin, tämä pikemminkin markkinointioikeutta. Ja tässä puhutaan kuluttajien kollektiivista edusta. Ja on kysymys kaupallisen käytän, kaupallisten käytänteiden vastaanottamisesta, että ei tämä suojele kuluttajia yksittäisinä asiakkaina. Tässä me yritämme rakentaa tämän direktiivin pohjalta, joka, joka on säätelee epäreiluista kaupallisista käytänteistä. Siinä ei kuitenkaan puhuta varsinaisesti oikeuksista. Ja tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että kaupallisessa viestinnässä täytyy muistaa nämä reilun kaupan ehdot. Ja tämä on tavallaan tällainen, noidan kehä, josta helposti syntyy, kun lähdetään puhumaan näistä direktiivistä samaan aikaan. Että jos tehdään silloin, kun puhutaan tarjouksista tai tarjouspyynnöistä, silloinkin noudat, vaalitaan kuluttajien oikeuksia ja uskon, että tämä on sellainen asia, johon olen päässyt tällä ehdotuksella. Kiitos. Okay, well I'd like to, um, uh... Selvä. Kiitos äh, molemmille komission edustajille. Meillä on myöhemmin mahdollisuus sitten ottaa esiin yleisempiä kysymyksiä. Kiitokset näistä ensimmäisistä puheenvuoroista ja näistä uusista asiakirjoista. Nämä äh, asiakirjat ovat nyt äh, kaikille jaossa. Siirrytään sitten seuraavaan osioon. Rakenteellinen analyysi oikeudellisesta puitteistosta. Ja Tämä tuli jo aika hyvin esiin tässä aikaisemmassa kysymyksessä, kun harmonisoidaan EUn lainsäädäntöä ja kansallista lainsäädäntöä. Ja sen vuoksi meistä oli erittäin tärkeää, että meillä on täällä tällainen asiantuntija. Ja toivon mukaan professori Hans Schultenölke Osnabrükin yliopistosta on tällainen oikeudellinen asiantuntija, joka kymmenessä minuutissa pystyy tämän kaiken meille esittelemään, mutta jälkeenpäin teille esitellään sitten myös kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. So do I hope. Kiitoksia, puheenjohtaja. Und Herren. Eh, hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, tämä direktiiviluonnos on oikeustieteessä saanut hyvin kriittisin vastaanoton. Siinä se ei ole saanut oikeastaan yhtään täysin puolte, puoltavaa lausuntoa. Siinä on oikeastaan tuhoisakin kritiikkiä esitetty. Siinä on kolme ongelmaa, jotka askarruttavat oikeustieteilijöitä. Että yhtäältä tämä oikeustekniikka sisältää, tässä sisältää muutamia virheitä. Ja sitten suurin ongelma näyttää olevan se, että direktiivi on hyvin epä se vaikuttaa epäselvästi tai jopa tuhoisasti oman soveltamisalansa ulkopuolella. Ja, ja siitä sitten myöhemmin ehkä enemmän. Ja voidaan kysyä, että, että, että pysyykö suojan taso siinä, missä se nykyään on. No, olen monista asiasta samaa mieltä, mutta kokonaisarvioni ei ole niin kriittinen. Tämä jossa kyllä voidaan jossakin päästä eteenpäin, mutta olen vähemmän optimistinen kuin komissio. Sehän on ihan viran puolestakin näin. Mutta tärkeää on sanoa selvästi, me olemme tutkineet, että miksi tällainen direktiivi on tarpeen. Me olemme katsoneet, miten nämä neljä direktiiviä, jotka on tässä yhdistetty hieman muutetussa muodossa, että miten niitä on, panna, on pantu täytäntöön 27 jäsenvaltiossa, siinä, siinä syntyy niin sekava tai sellainen tilkkutäkkikuva, että se on oikeastaan dramaattisempi kuin aikaisemmin luoltu. Se on oikeastaan täysin mahdotonta e, ikään kuin lähteä eurooppalaiseen liikkeeseen toimimaan tai, tai lähteä toimimaan e-kaupan tasolla. Se, se Oikeastaan tämä vaatisi 20 vuotta sisämarkkinalainsäädäntöä ennen kuin tällainen voi toimia. Se on todellakin tärkeää, että jotain tapahtuu pikkuhiljaa uskon tulokseen, mutta siitä huolimatta täytyy kritisoida sitä, että tässä ollaan yksi askel enempänä kuin mitä ehkä tähän mennessä on oltu. Tämä on kuitenkin oikeustieteellinen kannalta aika vaikea asetelma. Hieman tarkemmin sitten näistä ongelmista ensinnäkin aivan tällaisia käsityöläisepäselvyyksiä, kun ajatellaan, että mikä on kuluttajan käsite. EU-tuomioistuin on tehnyt asiasta päätöksen, jossa puhutaan kuluttajista, joilla on erilaiset tavoitteet, yksityisiä tavoitteita, ammatillisia tavoitteita, esimerkiksi auton osto tähän kaksinaiseen tarkoitukseen. E, ja, ja, ja kun puhutaan kansainvälistä menet- prosessioikeutta, niin ei tällainen, ei tällä, tämä vahingoit, tällainen ei-vähäinen ammatillinen käyttö saattaa vahingoittaa yksityistä käyttöä. Tässä on hyvin erilaisia oikeusjärjestyksiä jäsenvaltioissa tämän asian ratkaisemiseksi. Ja tällainen non-paper, jonka ainakin luonnos, jonka eilen näin, sanoo, että tämä täytyy jättää kansallisille tuomioistuimille päätettäväksi. No tietenkin lainsäätäjä voi pohtia, olla päättämättä asiaa, niin, mutta samantyyppistä voidaan sanoa siitä, miten määritellään elinkeinonharjoittaja. Jäsenvaltiot ovat hyvin eri kannoilla siitä, että, että onko myös tällainen voittoa tuottamaton, siis äh, voittoa tuottamaton, tuottamaton toiminta, kuuluuko se tähän, se voi olla hyvin, hyvän tekeväisyyttä tai harrastusta tai, tai hevosten kasvatusta, että ovatko tällaisetkin myyjät, ovat, pitääkö heitäkin suojella ja tämänhetkinen luonnos jättää tämän avoimeksi. Tätä listaa voitaisiin jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta eh, en nyt yritä, niin kuin usein tehdään, että tämä silloin tällöin eh, absurdilta tuntuvat eh, muotoilut sais, saisivat kritiikkaa, saisivat kritiikkaa kohteekseen, mutta tässä tuntuu siltä, että tässä yritetään myydä ilmapalloja kadulla minulla on sellainen kuva, että tässä direktiivin alla direktiivin jälkeen täytyy täyttää lomake tämän ilmapallon ostamista tai myyntiä varten tässä hengessä, kun toimitaan. Vielleicht zunächst zu den ja... Ehkäpä ensin nyt etusijalla monissa keskusteluissa, erityisesti poliittisissa keskusteluissa, on nämä poikkeamat kuluttajansuojan tasosta. En nyt halua vähätellä tätä, mutta täytyy ensinnäkin sanoa, että se lista niistä kohdista, joissa on merkittäviä poikkeamia joko entisistä direktiiveistä tai siitä, mitä, mitä esteitä on jäsenvaltiossa. Tämä lista on aika lyhyt. Eivät, on aika vähän tällaisia kohtia, joissa poikkeamia on Tärkeitä esimerkkejä ovat vanhentumisajat tai tällaiset muut määräajat ja valinnan oikeus, että kuka päättää ostotapahtuman yhteydessä, että korvataanko vai korjataanko toimitus ja ehkäpä sellainen ongelma, joka, liittyy, joka on Saksassa esimerkiksi sähkö, sähköpostimyynti, että missä määrin, määrin tämä kuuluu kuluttajaoikeuteen ja muitakin esimerkkejä. En nyt halua puuttua tähän, niin minulla on aika vähän sanottavaa siitä, mikä on oikein. Minä kyllä luotan sinänsä tähän prosessiin, jossa käydään kauppaa. Dramaattinen, dramaattiset ongelmat ainakin oikeustieteen kannalta ovat enemmänkin näitä, nämä sivuvaikutukset. Mainitsen vain yhden, yhden esimerkin valossa. Tästä on tehty selvityksiäkin paljon on tämä, tämä liittyy vanhentumisaikaan tai muihin ajallisiin rajoituksiin oikeuksien kohdalla. Englannissa näyttää olevan niin, että, että ö, tämä on kuusi vuotta ja Skotlannissa viisi vuotta, kun ajatellaan kulutustuotteita. Nyt direktiivi johtaisi siihen, että huolimatta tästä varaumasta, jonka mukaan yleinen sopimusoikeus jää koskemattomaksi, että täällä Englannissa tällaisen kulutus, kulutustuotteen vanhentumisaika olisi kaksi vuotta, vaan sehän nostettaisi valtavan protestiaallon, koska silloinhan tämä on aika onneton vertaus, mutta kuluttaja oikeus pakottaa, ja kun taas business to business sektori se ei pakota. Että tässä syntyy valtava paine jäsenvaltioita kohtaan, että siellä pitäisi tehdä jotain tai ainakin jollain tavalla pitäisi pärjätä tässä tilanteessa – Sama koskee rakennustyömaita. Ja tämä metafori, metafora tästä saaresta kansallisessa kaauksessa, tämä on aivan erinomainen esimerkki myös Euroopan perspektiivistä. Mutta jos perspektiivä vaihdetaan ja siirrytään kansallisen oikeusjärjestyksen tasolle, niin silloin tulee mieleen tällainen talo, aika hyvin rakennettu. Sitten hän tulee vieras rakennusmestari ja laittaa tuonne pilari ja seinän pois ja sitten ottaa ikkunan pois ja laittaa ikkunan tänne, että ilman mitään näkemystä kokonaisuudesta. Että todellakin kyllä tähän, tätä täytyy tarkastella kokonaisvaltaisemmin, koska muuten Eurooppa-oikeutta ei oikein saada. Johtopäätös ehkä kahdella tasolla. Mitä voidaan tehdä tällä direktiiville? Sitä, se ei ole kuinka, kuinka vielä ainakaan kypsä hyväksyttäväksi tällainen yleislauseke, jossa artiklassa neljä, hyvä koskee sitten muuta maailmaa, jossa voidaan ratkoa ongelmia, täytyy artikla artiklalta käydä läpi tämä direktiivi. Ja se non-paper, jonka olen nähnyt, niin siinä on useitakin näkemyksiä ja lähestymistapoja, ja siellä kuitenkin selvennyksen tarve on paljon suurempi kuin tässä. En ainakaan tätä niin sellaisena, että EU-tuomistuin näkisi sen samalla tavalla kuin komissio. Kuitenkin täytyy pohtia sitä, eikö pitäisikö tämän täysin harmonisoinnin lauseke muotoilla vähän joustavammin, ehkäpä tällainen hätä, toi, hätätapauksessa toimivalta kuuluu jäsenvaltiolle, tai sitten, että voidaan, voidaan poiketa tarvittaessa. Tästähän ympäristölainsäädännöstä löytyy poikkeuksia. Sitten viimeinen pieni kohta, että tämä direktiivi ei tule niin pian kuin toivotaan ja myös direktiivin jälkeen tilanne on varmasti parempi, mutta edelleen, edelleenkin on mahdollisuuksia, edelleenkään ei ole mahdollisuutta e-shoppailla kaikissa jäsenvaltioissa. Voidaan tietenkin miettiä, että missä nämä erot ovat. Jos jäsenvaltiot voivat vapaasti sitten käyttää sopimusoikeuttaan kansallisella tasolla tai antaa enemmän oikeuksia, niin silloin yritysten täytyy asennoitua tähän, tai sitten ei ja sitten tämä jännittävä kysymys. Komission täytyy hoitaa tehtävänsä ja tehdä uusia ehdotuksia. Ja jännittävä kysymys onkin, joka on ehkä nyt se poliittinen peruskysymys, jonka näen oikeustieteilijänä näen, haluavatko lain, lain valmisteluelimet, että tätä jatketaan. Täytyy sanoa oikein rankasti, että tämä idea eh, tällaista valikoivasta eh, täydestä harmonista on harha askel komissio oli joko liian rohkea, kun se halusi lähteä täyteen tarveharmonisointiin, tai sitten se ei ollut riittävän rohkea, kun täällä on esitetty kysymys, että tämä olisi pitää tehdä laajemmin. Ja silloin se ottaa kokonaisia huoneita tässä talossa harmonisoinnin kohteeksi. Me voidaan kysyä, onko tämä poliittisesti mahdollista. Vaihtoehto on ehkä sitten Tukholman oh-, ehdotuksessa, Tukholman ohjelmassa, että nyt on, on mahdollisuus käyttää optionaalista välinettä. Minulla on sellainen vaikutelma, että tämä olisi säästäväisempi tie, joka olisi lähempää, lähempänä taloutta ja markkinoita, jolloin jaettaisiin enemmän vapautta markkinatoimijoille. Se, miten se sitten pannaan täytäntöön, se on sitten toinen kysymys, mutta eiköhän tämä riitä tässä vaiheessa. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Uh... Kiitokset professori Schulte Nölke. Tässä oli koko joukko mielenkiintoisia asioita oikeudellisesta teknologiasta. En ole ihan vakuuttunut, jos nyt insinöörinä oikein ymmärsin tätä teknologiaa, mutta ehkäpä kollegat täällä voivat auttaa. No niin, meillä on vartin verran aikaa kysymyksiin. Haluaako kukaan, onko kukaan tarpeeksi rohkea esittääkseen kysymyksen professorille? Äh, edustaja Gebhardt on tarpeeksi rohkea aloittaakseen tämän inkvisitiokierroksen. Olkaa hyvä. En minä mitään inkvisitiota tässä ole käynnistämässä, en, en todellakaan haluaisin vain ymmärtää parhaalla mahdollisella tavalla, mitä me lainsäätäjänä teemme ja niin, että me saamme sitä parhaan mahdollisimman irti. Siitähän tässä on kysymys. Äh, haluaisin kysyä teiltä äh, professori Schulte Nölke, niin että sanoitte kolmantena kohtana, että tämä taso äh, on ehkäpä se kaikkein matalin asia, mutta meille poliitikkona se on kaikkein tärkein asia, koska siinä on kysymys äh, kuluttajista ja siitä puhutaankin kaikkein eniten sen rinnalla, että tulisiko harmonisoida vai ei. Te puhuitte kolmesta eri alasta. Te puhuitte vanhentumisesta, äh, valinnan oikeudesta, kun on kysymys korjaamisesta tai korvauksesta, ja kolmanneksi käyttöalasta Nämä ovat kolme hyvin merkittävää tekijää nimenomaan kuluttajasuojan kannalta. Sen vuoksi haluaisinkin kysyä teiltä vielä, koska minulle ei nyt tullut täysin selväksi se, mitä te tarkoititte näillä sivuvaikutuksilla. Ja siinä yhteydessä te nimenomaan sanoitte, että Euroopan komissio ei ole ollut tarpeeksi rohkea tai liian rohkea tai ei ole tehnyt mitään kovinkaan tärkeää. Tähän minä nyt tarvitsisin hieman tarkennusta, koska en nyt oikein ole varma, olenko ymmärtänyt tämän ihan oikein. The, the rapporteur would like to pose a question also esittelijä haluaa myös esittää kysymyksiä. Oh. No, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset professori Schulte Nölke tästä erinomaisen hyvästä ja selkeästä puheenvuorosta. Minulla on kysymys, johon te oikeastaan jo vastasitte, mutta selvennyksen vuoksi vielä. Mikä on nyt sitten etu, kun tässä komission selventävässä asiakirjassa sanotaan, että yleinen sopimusoikeus, sitä tämä sitä ei koske esimerkiksi tämä Englannin Right to Reject-laki, koska tämän ehdotuksen ydinhän on nimenomaan se, että saataisiin kuluttajaoikeudellisille sopimuksille täysin harmonisoitu puitteisto. Jos siitä lähdetään poikkeamaan, niin silloinhan se ei enää ole harmonisoitua eikä ole enää mahdollista tavallaan saada tarpeeksi läpinäkyvää tilannetta näistä oikeuksista. Ja toisekseen julkisesti puhutaan hyvin paljon tästä kuluttajaoikeuksien oikeuksien tavallaan yhtäläisestä tästä könttävähentämisestä. No, tästä on tiettyjä esimerkkejä, mutta voisitteko te antaa tällaisia konkreettisia esimerkkejä siitä, että missä tulee tapahtumaan heikentymistä, eikä vain yleisellä tasolla. Sitten vielä Laitner viimeinen kysymys. Um. Kiitos. Äh, Schulte Nölke äh, vahvisti tässä minun epäilyksiäni jo viime kokouksestakin. Te sanoitte, että tämä kohdistettu tie on se kaikkein paras mutta kyllähän tässä täytyy nyt olla kysymys siitä, mitä asioita harmonisoidaan. Täytyy olla mahdollista, että on tiettyjä yksittäisiä asioita, jotka valitaan ja sitten niistä sovitaan ja ne säädellään. Jos minä poliittisesti lähden siitä, että jäsenvaltiot eivät halua luopua omista asioistaan, niin silloinhan äh, lopputuloksena tai vaarana on se, että tästä tulee sellainen sillisalatti ja sitä kukaan ei halua. Mutta tässä asetetaan tällaista vähimmäismääräykset, ja, äh, mutta samanaikaisesti tulee myös nämä enimmäis äh, tavallaan määräykset. Eli että jäsenvaltiot, se mitä heillä nyt on, niin he voivat tarjota vielä enemmän. Mr. Arias just caught my eye at the end, so I'm prepared to be... Herra Arias, vielä ihan lyhykäinen kysymys loppuun. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää professoria tästä mahdollisuudesta palasta tuohon asiaan, johon jo viitattiin kiinni. Hän esiin, että internet-kuluttaja ei välttämättä ole suojattu, koska tässä riippuu asia siitä, missä hän sijaitsee. Sanoisin, että en ole samaa, samaa mieltä komission kanssa tästä vastauksesta. Minun mielestäni Direktiivissä ei mainita internetkauppaa mitenkään erityisesti, ei, eikä myöskään viitata näihin takuihin, eh, takuisiin eh, ja eh, reklamaatioihin, joita voi olla kuluttajalla. Myöskään en saanut vastausta tuohon, että perustettaisiin jonkinnäköinen takuumerkki ajatellen internetkauppaa ja takuita. No, ollakseni nyt reilu Niin, kyllähän tämä minun käsittääkseni nyt koskee myös internetin kautta tilattuja tuotteita. Luulen, että te sanoitte, että oli lähes mahdotonta harjoittaa e-kauppaa laillisesti, mutta en nyt ole ihan varma, oliko tämä nyt yritysten vai kuluttajien kannalta ongelma vai tiesivätkö nämä yritykset, että he toimivat laittomasti, mutta heitä ei koskaan kuitenkaan syytetty siitä. think I'll give you the floor then, Professor. Herzlichen Dank. Kiitoksia näistä monista kysymyksistä. Toivottavasti pystyn, pystyin ne kirjoittamaan riittävän nopeasti ylös. Ensinnäkin kysymys, jonka puheenjohtaja esitti. Ongelma saada laillista internetkauppaa ja koko Eurooppaan. Tässä on kysymys, joka liittyy, on, ongelma liittyy tarjoajiin, koska on monia jäsenvaltioita, jossa tämä toimii hyvin ja siellä on että siellä tavallaan pidetään kiinni siitä, että, että siellä pysyvät ainoastaan alkuperäiset myyjät pysyvät niillä markkinoilla ja pitävät ulkopuoliset, ulkopuoliset ulkona. Mutta en halua ennakoida mitään, mitä tässä tulee tapahtumaan mutta, mutta laatumerkki sellainen on olemassa. Se täytyy nähdä kolmella eri tasolla. Laatumerkki voidaan, voidaan esimerkiksi laatumerkitä tuotteen laatu, onko se nyt sitten lainsäätäjän tehtävä, sitten e-kauppa, sen kohtuullinen toimittaja ja hyvät toimitukset, sille voidaan antaa laatumerkki ja voitaisiin standardoida. Tämä ei välttämättä ollut tarpeen, se voidaan edetä markkinoille, mutta voitaisiin, niin se on kiinnostavaa tässä ajatuksessa, että voitaisiin antaa sellainen eurooppalainen oikeudellinen laatumerkki, ja tämä direktiivi ehkä yhdessä sen ajatuksen kanssa, että, että voidaan valita optionaalisia välineitä, että edistetään sisämarkkinoita, mutta samalla luodaan myös kuluttajien luottamusta, joka olisi niin kuin EU-tason laatumerkki. Se voisi olla sitten Euroopan lainsäätäjän ajatuksen mukaista, että tämä laatumerkki olisi näkyvä myös e-kaupoissa. Eihän se ole mitään muuta kuin tällainen blue button. Herra Lechner, ajatus vähimmäis- ja maksimitasosta, mutta ei samassa paikkaa, vaan että siinä on tällainen marginaalivälissä. Sellaista minullakin sattuu. Minun, minun kysymykseni oli hieman toisin sorttinen. Minä oikeastaan puhutin jo Rova kysymykseen. Miettikääpä, teillä on e-shop, teillä on tarkistuslista, että äh, millä tavalla sitten ö, äh, täytyy ottaa huomioon kaikki 100-150 äh, ehtoa riippuu siitä, että mistä maasta mihin maahan ollaan menossa. Ei kun tämä olikin siitä, unohdin päästä Tarjaksen kysymykseen muuten. Teillä on 50, 60, 70 asiakasta, joihin täytyy asennoida sitten direktiiviä on hyväksytty. Silloin nämä kohtien lukumäärä vähenee, joiden mukaan täytyy niin sopeutua, mutta ei se nollaan asti mene. Ja tämähän täytyisi olla tavoitteena siinä mielessä, tällä ehdotuksella vissi arvonsa. Ja hyppään saman tien edelliseen kysymykseen, että miksi e-kauppa tulee esille. Ymmärtääkseni se on, siihen on vastattu jo. Meillä on tässä hieman siis lainvalintaoikeudesta, että mikä, sehän johtaa siihen, että normaalitapauksessa on paljon poikkeuksia, ainakin sillä tavalla, että oleskeluvaltion suotuisampi laki on se, jonka kuluttaja valitsee – ja tämä paketti on oikeastaan pyöreä. Se, että onko standardikohdalla, se on toinen juttu. Tällä, tässä minusta on niin kuin tämän direktiivin vahvuus. Niin aivan nopeasti yritän vielä puuttua esittelijän esittämiin kysymyksiin. Ja ne olivatkin osittain myös Ruva Gebhardinkin kysymyksiä kuluttajansuoja, missä sitten ovat ne erot ja miten tärkeää tämä oikeastaan on. En halua sanoa, että se olisi vailla merkitystä. Tuota, kyllä tietenkin voidaan keskustella siitä, kuinka pitkä nämä jaksot olisivat. Minä sanoin vain, että näiden pisteiden tai kohtien lukumäärä, joista, joissa kuluttajasuoja poikkeaa merkittävästi, se ei ole mitenkään pitkä. Otetaanpa esimerkki näistä määräajoista, onko se nyt kaksi vuotta niin kuin luonnoksessa vai, tai niin kuin jossakin maissa on tapana noudattaa pitempiä jaksoja, jopa tuotteen elinikä on se jakso. Se ei se ole niin tärkeä, koska, että, koska vahingot ovat tyypillisesti sellaisia, että ne näkyvät muutenkin no, nopeasti toimituksen jälkeen se todennäköisyys vähenee ajan myötä, kun ajatellaan taloudellisesti tuotteissa on erilaisia, on melkoisia eroja, kaksi ja viisi vuotta, niin eri juttu. Eihän tämä ole mikään kestävyystakuu, mikä annettaisiin, vaan siinä puhutaan näistä alkuvaiheen puutteista tai vahingoista. Ja normaalistihan, että jossain vaiheessa tämä näkyy, että onko kyseessä elinikäinen tuote. Se täytyy tutkia taloudellisesti, mikä siinä on vikana tai ei sitten ei ja ehkä täytyy tuotteita sitten kategorisoidakin. Komissiolla on e- erilaisia määräyksiä, esimerkiksi rakennusmateriaalit kattotiiliin, kuin, kuin mitä esimerkiksi Saksassa on tapana, tapana toimia. Tästä, tätä voidaan tietenkin funderata. Herra Schwab, tämä on ydinkysymys. Mitä mieltä tällä ylipäätään on, että, että tämä kaunis saari harmonisoidaan – jos saaren ulkopuolella vallitsee villilänsi, että jäsenvaltiot sitten kuitenkin tekevät mitä lystäävät ja voi luoda niin uusiakin järjestelmiä. Kun otetaan tämä minun listani, niin niin kuin sanottu, siellä missä saari on, niin se erojen lukumäärä vähenee, mutta kuitenkin on kuitenkin sellaisia onnettomia jäsenmaita, jotka sitten voivat tehdä jotka he voivat siirtää oikeastaan nämä kuluttajasuojaongelmat muualle, esimerkiksi yleiseen sopimusoikeuteen, ja tällä tavalla nousee este taas, että menestys ei ole täydellinen, mutta tämä on se hinta, joka ruvetaan maksamaan eteenpäin menossa. Tämä on ehkä rankasti sanottu, mutta tästä täytyy pohtia, mitä halutaan, onko se hinta tästä pisteittäisestä harmonisoinnista, onko se se hinta, jonka halutaan maksaa jäsenvaltioiden integraation vähenemisestä. Ehkä se hinta on vähän liian kova, kun verrataan siihen, miten sisämarkkinat pärjäävät. Tämä on tietenkin poliittinen päätös, joka on teidän Niin Ja vaihtoehto on laaja harmonisointi tai sitten vaihtoehto, ne optionaaliset ratkaisut, jolloin jäsenvaltio voi sitten muuttaa tai tehdä sitten valinta. Rova Gebhardt, minä vastasin osittain jo kysymykseenne. Mutta se toinen kysymys mitkä ovat nämä sivuvaikutukset, miksi joko liian, äh, liian rohkea tai ei li, riittävän rohkea komissio. Äh, no, äh, kun puhutaan tästä täydestä harmonisoinnista, se on osittain sitä, että tässä on pari poikkeustakin, tämä ei oikeudenmukaista, mutta tässä siirretään aikaisemmin direktiivi uuteen direktiiviin. En nyt tiedä, onko tämä se oikea tapa harmonisoida, vai näitäkö pitää harmonisoida? Kyllähän meillä on muitakin kohtia. Kuten sanotaan, Eurooppa on prosessi ja tämäkin on prosessi ja, ja askeleet ovat ehkä paljon lyhyempiä kuin mitä komission perustelurotoriikka antaa ymmärtää. Mutta kyllä tämän kanssa kannattaa askarilla. mutta erityisesti nyt parlamentin ja komission vaalikauden alussa voidaan pohtia, että mikä, mikä on tämä oikea tapa edetä kun yritetään luoda näitä sisämarkkinoita. Päästäänkö siihen 15 vuoden päästä vai vaikka pidemmän ajan päästä? Kiitos. Um, now, I, Mrs. Turunen was on the list, and I apologize. Sitten äh, edustaja Turunen oli myös listalla. Anteeksi, en huomannut teitä. Ihan lyhykäinen viimeinen kysymys professorille. Ihan lyhykäisesti. Mainitsit tällaisen kansallisen äh, hätä, äh, tai tällaisen hätäjarrun. En oikein ymmärtänyt, mitä sinä sillä tarkoitit. Ja, ähm, gibt's in... No, esikuvia muilta aloilta tuoteturvallisuudesta, ympäristölainsäädännöstä. Tärkeä asia, mihin en ole puuttunut vielä, on se, että, että täysiharmonisointi, äh, siis sikäli kun täysiharmonisointi tehdään, niin silloin jäsenvaltioiden äh, toimintakyky vaikuttaa siihen, miten nopeasti voidaan reagoida ympäristö, anteeksi, kuluttajasuoja-asioihin. Jäsenvaltiot pystyvät no, no, usein toimimaan paljon nopeammin kuin komissio, mutta, mutta sekin johtuu siitä, että osa tietyt ongelmat ovat vain paikallisia. Ja jos sinne lähetetään joku Euroopan tason ryhmä ratkomaan paikallista ongelmaa, se saattaa olla pulmallista. Ja siinä tapauksessa, että, että jäsenvaltioissa jossa jotka eivät oikein pääse sulattamaan näitä juttuja, sanotaan, että oli jotkut innovatiiviset markkinaosiot, niin silloin, että saattaa menettää ikään kuin oman kilpailuetunsa. Tästä on esimerkkejä. Ehkä tämä kuuluu enemmänkin jäsenvaltioille. Tätä, tämän pohtimalta olen lähes varma, että tämä tullaan ottamaan esille. Okay, well, thank you very much indeed. Kiitokset eh, kovasti teidän hyvin kattavista vastauksistanne. Ennen kuin eh, siirryn ohjelmaan, olen vakuuttunut, että komissio haluaisi kommentoida joitain näitä asioita, mutta ajattelin ehdottaa, että he osallistuvat tähän laajempaan kysymysvastausosioon eh, asiantuntijoiden jälkeen. Joten mitä minä nyt haluaisin tehdä, haluaisin siirtyä neljään erityisedustajan täällä ja he saavat puhua ehdottomasti maksimi 10 minuuttia. Ja minä täällä sitten tuijotan pahana, jos ylitätte ajan. Tämä meidän kellomme täällä, niin sitä ei koske tämä direktiivi meteorologinen jota täällä aamulla käsiteltiin. No, mutta joka tapauksessa Carlos Almaras on käynyt tämä aikaisemmassakin kuulemisessa, täällä muistaakseni huhtikuussa. Sitten on Pierre Chalanson, joka on Forwerk et Koon varajohtaja. Ja sitten sisämarkkinavaliokunnan ystävä. Tuskin hän pahastuu, että häntä ystäväksi kutsun, koska hän tulee tänne kovasti usein kertomaan äh, ajatuksiaan ja jäsentensä äh, ajatuksia, eli Monique Goyen Beukista. Ja sitten meillä on myös äh, henkilö, joka seurasi hyvin läheisesti muistaakseni palveludirektiiviä, Bob Schmitz, joka tulee Union Luxembourgeois de Consommateurista. Joten jos aloitamme eh, herra Almarasista. Kiitoksia Kiitoksia kovasti. Iltapäivää kaikille. Aivan ensiksi haluaisin kiittää valiokuntaa, varsinkin Heroja Schwab ja Haabo siitä, että järjestetään kuuleminen ja jatketaan keskustelua sidosryhmien kanssa tästä tärkeästä ehdotuksesta. Haluaisin muistuttaa, että tämän ehdotuksen antamisen jälkeen lokakuussa 2008 on tapahtunut paljon parlamentissa, neuvostossa, mutta myös sidosryhmät ovat yrittäneet ymmärtää, miten tämä ehdotus vaikuttaa vaikuttaa eh, käytäntöön. Mm, jotkut tietävät eh, teistä, että eh, kuluttajia ja yrityksiä edustavat järjestöt ovat olleet mukana keskustelussa, jotta ymmärrettäisiin paremmin asiaa. On aivan selvää, että kuluttajilla ja elinkeinoharjoittajilla on etu siinä, että saadaan aikaan selkeä lainsäädäntö, jossa, joka on todellakin tasapainoinen ja selkeä. Tämä vuoropuhelu on selventänyt myös sen, että tämä ehdotus on hyvin monimuotoinen ja on tärkeää ymmärtää se myös kansallisten järjestelmien ja muiden osapuolten kannalta. Business Europein mielestä tämä on ehdotus, joka eh, ansaitsee eh, tukemme ja on tärkeää, että saadaan selkeät säännökset, jotka kattavat eh, kuluttajien ja yritysten välistä toimintaa ja on tärkeää, että täysi eh, harmonisointidirektiivi on siinä oikea puite ja siinä pitää soveltamisalan olla selkeä. Siinä täytyy ottaa huomioon varsinkin rajat ylittävät näkökohdat yhtenäismarkkinoilla. Tämän ehdotuksen edut on otettu moneen otteeseen jo esiin, mutta painottaisin sitä, että me näemme tässä etuja myös kuluttajille. Kyse ei ole ainoastaan voitoista, kaupallisista voitoista, vaan uskomme, että kuluttajat luottaisivat rajat ylittävään kauppaan paremmin, koska heillä olisi yleisemmät oikeudet Euroopassa ja he saisivat korkeamman tasoista suojaa riippumatta siitä, mistä he ovat. Uskomme myös, että näiden lakien valvominen on myös helpompaa maasta toiseen laajemmassa skaalassa myös yhtenäismarkkinat hyötyvät tästä ehdotuksesta. Harmonisoitaisiin enemmän, joten se toisi lisää kilpailua ja parempaa kilpailua ajatellen hintoja ja valikoimaa. Niinpä mm, tämä ehdotus tarjoaa hyvän mahdollisuuden parantaa yhtenäismarkkinoita ja mm, parempaa säädöskäytäntöä. Tämä ei tietenkään ole täydellinen ehdotus. On paljon alueita, joissa tarvitaan parannuksia. Ensinnäkin pitäisi ymmärtää paremmin se, mitä ehdotettu on. Komissio tekee hyvää työtä, kun se antaa selvityksiänsä ja mahdollisimman paljon me autamme sitä siinä ja nämä alueet, joissa eniten tarvitaan selvennyksiä ovat soveltamisala ja määritelmät. Myös nykyinen yhteisön lainsäädäntö ja kansalliset sopimusoikeudet ja suhde niihin on tärkeä näkökohta. Mm, eh, tarkistuksia eh, pitää myös tehdä. Meidän mielestämme eh, pitäisi varmistua siitä, että kuluttajan etu ei ole ainoastaan esillä, vaan myös velvollisuudet, koska kuluttaja on aktiivinen osapuolo, osapuoli, jolla on myös velvollisuuksia. Tarvitaan takoita siitä, että kuluttaja on vastuussa myös siitä, että käytetään, käytetään asiattomasti tavaroita tai palveluita. Meidän mielestämme tässä ei olla aivan täydellisiä myöskään kuluttajansuojan alalla. Tässä ei pitäisi mennä nykyisten kansallisten lainsäädäntöjen alimpien tai korkeimpien standardien mukaisesti ja uskomme, että tässä myös elinkeinonharjoittajat joutuvat kärsimään tietyiltä osin. Elinkeinonharjoittajan ei pitäisi kattaa kustannuksia, jotka liittyvät erityis erityistoimituksiin meidän mielestämme pitäisi korvata kustannukset, jotka liittyvät täysin normaaleihin toimituksiin ja myös myöhästyneet toimitukset, niiden seuraukset. Olemme huolissamme siitä, miten tämä vaikuttaa elinkeinonharjoittajiin, koska kuluttaja voi vaatia korvausta missä tahansa toimituksissa. Meidän mielestämme tässä pitää olla mahdollisuus sopia toimitusajan pidennyksestä ja tässä pitää ottaa huomioon myös force majeure-tapaukset tässä halutaan osoittaa, että eh, eh, olisi saatava parempi tasapaino kuluttajansuojan ja yritysten etujen eh, välille. Meidän täytyy kunnioittaa myös osapuolten sopimusoikeudellista näkökulmaa ja hoitaa kansallisella tasolla sellaiset asiat, jotka paremmin huolehditaan siellä, oikeudet korvauksiin ja takuut. Ja sitten tämä komission asiakirja, jonka me saimme eilen. Minun, minulla on vain alustavia näkökohtia esitettävänä tähän. Meidän mielestämme tämä asiakirja auttaa ja se tuo lisäselvennyksiä tilanteeseen siitä, miten tämä direktiivi vaikuttaa. Ja komissio antaa lisätietoa, se onkin erittäin tervetullutta, mutta on paljon lisäkysymyksiä ja me toivomme, että me saamme lisäselvennyksiä ajan myötä tämän direktiivin ja nykyisen lainsäädännön yhtenäisyydet, palveludirektiivi, sähköisen kaupan, kaupankäynnin direktiivi ja sopimattomien kaupallisten menettelyiden direktiivi, nämä pitää selventää paremmin. Ja me uskomme, että varmasti lisäselvityksiä tulee vielä jälkeenpäin. Sitten sopimuksien mm, sopimukseen liittyvät valitukset ja eh, meidän täytyy miettiä sitä, miten eh, komissio eh, sopeuttaa tätä ehdotusta ajatellen sitä, miten tämä vaikuttaa kansallisiin järjestelmiin ja meidän täytyy katsoa, miten nämä kansalliset ehdot, miten ne otetaan tuossa direktiivissä esiin. Myös nämä sopimukset joissa on mukana sekä palvelu että tavara. Niissä tarvitaan myös selvennyksiä. Soveltamisen ala on erittäin tärkeä. Mitä tulee palveluihin, meidän mielestämme on hyvin epäselvää, missä määrin palvelut tulevat mukaan ja ne palvelut, mitkä tulevat mukaan, niin missä määrin. Ja tämän asiakirjan mukaisesti täällä on edelleen paljon epävarmuutta siitä, miten kansalliset tuomioistuimet äh, määrittelevät tämän äh, pääasiallisen tarkoituksen. Äh, lisäksi komissio tunnustaa, että ehdotuksen säätöä tarvitaan, jotta saadaan siitä selkeämpi. Me pyytäisimmekin komissiota määrittelemään, tuleeko tämä selvennys niin, että lainsäädäntötekstiä muutetaan vai tuleeko se mukaan vain johdanto-osan kappaleisiin tietenkin nämä näkemyksemme ovat hyvin varhaisia. Tämä taulukko ei ole mitenkään kattava, mutta se antaa muutoksista selkeän kuvan Kaiken kaikkiaan kuluttajan suojaa vahvistetaan, joten palaamme myös siihen ajatukseen, että tämän taulukon mukaisesti kaiken kaikkiaan kuluttajan suoja paranee. Toivomme, että komissio antaa lisäselvityksiä kaikille osapuolille mahdollisimman nopeasti, koska tämä on tärkeä tärkeää keskustelun kannalta. Pyytäisimme myös, että komissio ottaa huomioon palvelualalla tämän direktiivin vaikutukset, äh, koska äh, vaatimukset eivät ole sama, äh, jos on kyse sitten hyvin arvokkaasta tuotteesta tai vaikeasta, vaikeasti myytävästä tuotteesta. Nämä asiat pitää ottaa huomioon. Lisäksi olen huolissani nykykeskustelusta eh, neuvoston työryhmässä. Eh, tätä ehdotusta katsotaan eh, melko, melkoisesti pelkästään kansallisesta näkökulmasta ja tässä pyritetään sopeuttamaan se kansalliseen lainsäädäntöön kansallisesta näkökulmasta. Ja näin, saadaan aiheuttaa kaupan esteitä. Eh, haluaisin selvettää, että me emme ole mitenkään dogmaattisia. Komissio sanoi tässä myös, eh, kun puhutaan eh, kuluttajansuojan tasosta. Me olemme valmiita keskustelemaan tästä, mutta me emme haluaisi nähdä näköistä kompromissia ajatellen täyttä harmonisointiperiaatetta tulevaisuudessa lopuksi vetoaisin valiokuntaan ja e, parlamentin jäseniin, jotta mietittäisiin e, sitä, että haetaan eurooppalaista etua ja e, sisämarkkinoiden toimintaa. Kansallinen näkökulma johtaa vain siihen, että epäonnistutaan ja silloin kärsivät yritykset ja kuluttajat. Kiitoksia. Thank you very much indeed and thank you for... Kiitos ja kiitos, että pysytte lähes ajassa, saitte minuutin ylimääräistä. Onko niin, että Chalanson, te näytätte, teillä on näitä kalvoja niinkö? Meidän nämä screenit ovat kohtuullisen pieniä, niin toivon mukaan teidän kalvot on kirjoitettu isolla kirjaimilla. Mutta teillä pitäisi siellä olla myös kopiot itselleni. Joten jatketaan. Screen up here as well. So you have his picture and the slides together. Okay. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu comme Monsieur Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Eh, aivan kuten herra Schwab, eh, minä olen täällä ensimmäistä kertaa teen tämän PowerPoint-esityksen. Puhuen lyhyesti Forwerkista, joka on saksalainen konserni. Se perustettiin 125 vuotta sitten Saksassa. Se on keskikokoinen yritys, joka toimii 11 maassa ja se jakelee tuotteitaan 20 23 jäsenmaassa. Forberg äh, jakaa äh, tai äh, toimittaa tuotteet suoraan kuluttajille, käyttää kaikkia vaihtoehtoisia jakelukanavia ja yhä enemmän sähköistä kauppaa. Joten tällä ehdotuksella on aivan merkittävä vaikutus Forbergin toimintaan. Minä esittelen tässä pari seikkaa. Ensinnäkin annan teille konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä vähimmäisharmonisointi tarkoittaa esimerkiksi Forverkille. Toiseksi annan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitkä ovat vaikutukset kuluttajan suojaan ajatellen direktiiviä. Te olette kuulleet täällä kuluttajajärjestöjä, jotka sanovat, että direktiiviehdotus öö, se öö, sovelletaan alimmalla tasolla tavalla pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan. Ja sitten komissio sanoi, että ei, kyllä me menemme keskitietä ja täytämme status quo. Ja sitten nämä yritysjärjestöt sanovat, että tässä kyse on siitä, että yhä enemmän annetaan suojaa kuluttajille. Minä vertaan aivan tarkoissa tapauksissa direktiiviä ja nykyistä lainsäädäntöä eri jäsenmaissa. Vähimmäisharmonisointi käytännössä. Tästä Benelux-maiden esimerkki Ranska ja Saksa, koska tämä on sellainen alue, jossa on paljon rajat ylittävää potentiaalia, varsinkin Forverkille meillä on täällä hyvin lyhyet etäisyydet, siellä puhutaan samoja kieliä rajan eri puolella. Meillä on hyvin samantyyppiset kulttuurit. Forverkillä on Ranskassa ja Saksassa toimintaa. Ja tästä vertailu, jos katsotaan nyt kolme, kolmea eri muuttuja. Ensinnäkin sitä, mikä on yksikkö, toimitusaika ja sitten toimituksen kesto. Hollannissa lähtökohtana on se päivämäärä, jonka antaa kauppakamari tälle, ja tässä puhutaan päivistä yksikköinä, eli kahdeksan päivää. Saksassa lähtökohta on erilainen. Puhutaan lähtökohtana siitä, silloin kun kuluttaja saa tiedon asiasta. Yksikkönä on viikko, ja eh, silloin eh, puhutaan kahdesta viikosta. Ja sitten kun puhutaan siitä, miten sopimuksen jälkeen vasta annetaan kuluttajalle tieto, niin silloin pituus on kuukausi. Ranskassa lähtökohtana on se, milloin sitoumus lähtee käyntiin. Silloin puhutaan päiväyksiköistä ja ensimmäinen vaihe on seitsemän päivää. Luxemburgissa puhutaan siitä, milloin äh, toimitetaan tavarat äh, kuluttajalle ja siellä puhutaan äh, myös kalenteripäivistä 15 päivää. Belgiassa pätevä on allekirjoituspäivä, milloin allekirjoitetaan sopimus. Mm, työpäivä on mittayksikkönä ja eh, toimitusaika on seitsemän työpäivää. Minä kysyisinkin tässä, että onko järkevää, että nämä säännöt ovat näin erilaiset tällaisella alueella, jossa on näin paljon rajat ylittävää potentiaalia. Ja tästä vielä toinen esimerkki. Eh, tässä eh, kun puhutaan siitä, että mennään käynnille. Tässä on äh, neljä kategoriaa. Äh, on äh, sellaisia, sellaisia tilanteita, joissa käydään kotona, jolloin sitä on pyydetty. Ja tämän lisäksi on sellaisia, sellaisia tapauksia, joissa yritys on äh, pyytänyt äh, käyntiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tilanne on aivan erilainen. Äh, silloin puhutaan ainoastaan asuntoluottotapauksista. Ähm, on myös sellaisia maita, joissa joka tapauksessa annetaan, annetaan näitä mahdollisuuksia, olipa sitten äh, pyyntö esitetty tai ei. Äh, palautus, äh, palautus sitten silloin, kun mm, summa on alle 60 euroa. Tässä on kolme jäsenvaltioryhmää. On sellaisia jäsenvaltioista, joissa on tietty kynnys silloin, kun kuluttaja ei hyödy tästä palautus ajasta sellaisia, jotka ovat äh, asettaneet kynnyksen, mutta tietyt ehdot Saksassa esimerkiksi äh, toimitus ja äh, maksu pitää tapahtua välittömästi. Ja sitten on sellaisia maita, jotka eivät katso lainkaan tätä tilauksen määrää. Jos katsotaan näitä kynnyksiä, koska kynnysarvot eivät ole tietenkään samoja eri maissa, tästä voin antaa esimerkin. Forwerk esimerkiksi, joka myy esimerkiksi hajuvettä 30 euroa 27 jäsenvaltiossa. Meidän pitäisi antaa 17 maassa valautusaika, mutta ei kymmenessä maassa tarvitse antaa. Onko tämä siis järkevää, onko se tarpeellista? jos nyt mennään sitten asian ytimeen, niin vaikutus kuluttajan suojaan kansallisella tasolla. Eh, tässä etenee seuraavasti. Meillä on tässä tietyt koodit, koodivärit. Siinä on eh, Euroopan maat vihreällä ne maat, joissa kuluttajan suoja lisääntyy, oranssilla ne maat, joissa muutosta ei tapahdu direktiivin myötä ja punaisella ne maat, joissa kuluttajan suoja menee alaspäin tämän direktiivin kautta. Tästä käytännön esimerkki. Meillä on tässä sopimus, joka on alle sovittu kymmenettä ensi lauantaina. Kaikki kaikki ehdot on esitetty. Toimitus tapahtuu 6. päivä lokakuuta seuraavana tiistaina. Direktiiviehdotuksen mukaisesti eh, toimitusaika on 19.10 eh, eh, puoli yöstä. Jos nyt sitten verrataan nykyisen lainsäädäntöön tilannetta, niin on ainoastaan neljä maata, joissa tämä todellinen määräaika vähenee päivällä. Neljässä muussa maassa toimitusaika on sama ja kaikissa muissa palautusaika lisääntyy kuluttajalle. Onko tämä sitten mitään tasapäistä politiikkaa ei, tämä on itse asiassa aivan erityyppistä. Ja sitten kun katsotaan tätä tilannetta, joka liittyy niin sanottuihin toivottuihin käynteihin, solicit visits, tässä yhdessäkään maassa – Kuluttajan suoja ei laske tältä osin. Viidessä maassa kuluttajan suoja pysyy samalla tasolla ja kaikissa muissa maissa kuluttajan suoja menee paremmalle tasolle kun puhutaan kynnyksistä, sitten tässä ehdotuksessa sanotaan, että poistetaan tämä kynnys ja joka tapauksessa palautusoikeus on, olipa tilauksen määrä mikä tahansa. Tämä tarkoittaa merkittävää kuluttajansuojan nousua merkittävässä osassa jäsenmaista, eikä yhdessäkään maassa kuluttajansuoja laske tältä osin. Jos nyt sitten palaamme näihin äh, takuukysymyksiin. Äh, nyt esitellään sitten äh, luku neljä, jos minulla on vielä aikaa. Tässä otin esiin kysymyksen, jonka muutkin ovat ottaneet esiin, eli takuaika, eh, eli kaksi vuotta eh, direktiivin mukaisesti, ja olen katsonut, mitä se tarkoittaa kansallisella tasolla. Tässä nähdään, että värit ovat aivan erilaisia. Eh, status quo useimmissa maissa, Eli sama tilanne, kolme jäsenmaata, joissa selvästi kuluttajan suojan taso laskee, Ehm, Irlanti eh, miinus neljä vuotta, eh, Skotlanti eh, kolme, miinus kolme vuotta, Italia miinus kaksi kuukautta. Kaksi maata, joissa ei ole hyvin selkeä tilanne, Hollanti ja Suomi, koska niissä elinkaari, tuotteen elinkaari vaikuttaa siihen, mikä on takuuaika. Olen ottanut tässä esiin pienkodin koneet ja siinä todennäköistä on kahden vuoden takuuaika. Tässä siis tilanne. Ja sitten todistus, käänteinen todistustaakka kuusi kuukautta, eli eh, ammattiharjoittajan pitää osoittaa, että tässä eh, tavarassa ei ollut mitään vikaa silloin, kun eh, se on toimitettu. Tämä on sama tilanne kaikissa maissa paitsi Portugalissa, koska portugalilaiset ovat valinneet, että tämä vallitsisi kaksi vuotta tämä todistustaakan, käänteinen todistustaakka. Ja lopuksi vielä arkaluontoinen kysymys, joka liittyy korvauksiin kuluttajalle. Mietin tässä, voisiko kuluttaja heti vaatia sitä, että sopimus puretaan sen tähden, että on ollut virhe. Yleensä ei voi. Mikä on kansallisella tasolla tilanne. Tässä näkyy, että on maita, joissa ei ole eh, tässä Liettua, Latvia, eh, niissä siis voi pyytää eh, tosiaankin sopimuksen purkua ja korvauksia. Ja Irlannissa yhdistyneessä kuningaskunnassa on niin sanottu right to reject. Siinä käänteinen todistustaakka on kuluttajalla. Pitää osoittaa, että on olemassa vika ja se ei olekaan helppoa. Tässä siis katsotaan, että on kolme maata, joissa voi välittömästi vaatia sopimuksen purkua, Irlanti, Portugali ja yhdistynyt kuningaskunta. Ja aivan lopuksi, mm, jos nyt katsotaan, että on paras edetä mm, täydellä, täyden harmonisoinnin tiellä, täytyy katsoa, että direktiivi tarjoaa hyvin korkean suojan tason kuluttajille, jopa korkeamman kuin kansallisella tasolla. Ja mitä tulee takuisiin, direktiiviehdotus säilyttää kuluttajan suojan tason useimmissa maissa. Kiitos. Well, thank you very much indeed, Mr. I think for a, very elegant and very... Kiitos hyvin elegantista ja selkeästä tilanteen esittelystä. Äh, aivan Monttihan varmasti katselee tuolla teidän grafiikkaanne, niin että ehkäpä seuraavassa komission äh, taulukossa on yhtä elegantti visuaalinen ulkoasu. No, oli mikä oli. Niin olen nyt äh, hyvin iloinen, kun voin antaa puheenvuoron Rova Goyensille, joka esittelee Beukin kannat. Kiitos BEUK on eurooppalainen kuluttajajärjestö. Me edustamme 43 30, 43 kuluttajajärjestöä yli 30 Euroopan maasta. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää järjestää tämä kuuleminen juuri nyt tällä hetkellä ja olemme iloisia siitä, että voimme tuoda kuluttajan kannan mukaan. Ja haluaisin heti sanoa herra Chalonsonille, että kuluttajajärjestöt eivät, eivät ole No ehkäpä teidän ei tarvitse nyt kuunnella minua äh, tältä osin, mutta koska minulla on tässä nyt vain muutama minuutti aikaa esitellä näkökulmia. En kerro sen suurempia yksityiskohtia. Minulla on täällä mukana niin tuolla ulkopuolella tai jossain kirjallisena kaikkein tärkeimmät asiat. Mikäli se ei ole täällä, niin toki lähetämme sen kaikille tämän valiokunnan jäsenille. Tekisin nyt vain muutaman tällaisen ihan yleisen huomion. Ensin positiiviset, sitten muutama negatiivinen, sitten pari kritiikin kohtaa ja sitten mikä meidän mielestämme voisi olla tie eteenpäin. Mitä tulee näihin positiivisiin asioihin? Meidän mielestämme erittäin hyvä tämä rakentava lähettymistapa, jonka monet laitokset, toimielimet, järjestöt ovat ottaneet. Edellinen Euroopan parlamentti on tehnyt erittäin hyvää työtä siinä, että se todellakin pyrki analysoimaan ehdotuksen perustan ja sen todelliset vaikutukset kuluttajille. Tsekki puheenjohtajamaana teki erittäin paljon työtä selvintääkseen tätä direktiiviä. Ja Beukissa yhdessä Business Europein eh, ja eh, PK-yritysten kanssa – viime kevään kuulemisen jälkeen päätimme tehdä yhteistyötä. Me olemme löytäneet yhteisiä huolenaiheita ja olemme kyenneet jakamaan nämä huolenaiheet myös komission kanssa, joka on meitä kuunnellut. Ja ehkäpä me voimme nyt jatkossakin tehdä yhteistyötä. Me pidämme myös hyvänä komission lähestymistapaa ja varsinkin Kunevan kabinetin työtä, samoin kuin koko pääosasto Sankon työtä. Olemme osallistuneet useisiin kokouksiin ja pyrkineet selventämään tämän direktiivin vaikutusta. Mutta huolimatta kaikesta tästä kovasta työstä, huolimatta tästä rakentavasta lähestymistavasta, mitä nyt sitten tapahtuu, ajatellen kuluttajien näkökulmasta, se mikä nyt tapahtuu on kaukana vakuuttavasta. Ja ikävä kyllä, minun täytyy tänä päivänä teille sanoa, että meillä on paljon huolenaiheita viimeisimmistä kehityskuluista. Ennen kuin jaan kanssanne nämä kaksi pääkritiikkiaihetta, niin haluaisin tehdä hyvin tärkeän huomion tässä. Tämä on hyvin tärkeä. Tämä on tärkein osa kuluttajalainsäädäntöä. Tämä on hyvin pieni tulos sitä suuresta kunnianhimoisesta projektista, josta kaikki lähti. Tässä ei ole kysymys ainoastaan kuluttajien online-kaupasta, rajat ylittävästä kaupasta, vaan tämä koskee joka ikistä kuluttajaa, joka ikisessä tapahtumassa, kun hän ostaa jotain arkielämässään. Ei ainoastaan, jos hän ostaa rajat ylittävästi tai online, vaan kun hän ostaa vesipullon tai lyykynän tai mitä tahansa. Joten jos me haluamme saada tasapainon kuluttajasuojan ja vapaan kaupan kesken, niin täytyy huomioida, huomioida se, että kuluttajat äh, menevät äh, lähikauppaansa ja ostavat lehden, ja tämä ehdotus ja lainsäädäntö tulee vaikuttamaan myös siihen. Sen vuoksi tämä on hyvä pitää mielessä. Toinen asia, joka on hyvä pitää mielessä, on myös se, että kestää ennen kuin tämä ehdotus saadaan hyväksytyksi. Mutta kun se on hyväksytty, se on voimassa vuosia, vuosikymmeniä joka merkitsee sitä, että tämä on erittäin tärkeää, että EU-lainsäätäjänä hoitaa homman oikein. Eivät Euroopan kuluttajat halua nopeaa lainsäädäntöä. Me haluamme hyvää lainsäädäntöä, joka on kestävää ja joka suojelee meitä ei vain muutaman kuukauden, vaan vuosikausia. Ja jotta voisi vastata tähän haasteeseen, niin EUn tulisi lainsäätäjänä olla hyvin varovainen ja käyttää todella paljon energiaa niin, että sillä olisi todella hyvää tietoa tämän direktiivin todellisesta vaikutuksesta sekä äh, yritysten että kuluttajien elämään. Ja tämä on erityisen tärkeää senkin vuoksi, että komissio on ehdottanut täyttä harmonisaatiota, joka tulee vaikuttamaan vielä enemmän. Se tulee vaikuttamaan kansalliseen lainsäädäntöjärjestelmään jopa enemmän, joka tarkoittaa sitä, että meillä on eurooppalainen katto äh, kuluttajasuojan tietosuojalle ja jäsenvaltiot äh, eivät voi sitä ohittaa. Joten äh, muistakaa myös tämä. Sitten kaksi kritiikkiasiaa. Ensimmäinen on se, että tämän äh, direktiivin vaikutusten, vaikutuksista ei ole selkeyttä. Me olemme saaneet äh, äh, komission viimeisimmän non-paperin noin vuorokausi sitten. Äh, Sihteeristä auttoi meitä valmistelemaan tätä. Minä olen itse koulutukseltani juristi ja ensimmäinen, mitä sinä opit juristina, on se, että ei saa koskaan kommentoida informaatiota, joka on esimerkiksi vanhaa tai jota ei ole varmistettu. Ja tällainen non-paper, mikä on non-paperin äh, laillinen arvo? Me kuulemme ristiriitaisia lausuntoja siitä, koska tämä on tehty äh, ja kenelle tämä on tehty, missä tämä on tehty ja niin edelleen. Joten mikä on tämän informaation arvo loppumetreillä? tämänkö perusteella tehdään lainsäädäntöä? Me tarvitsemme oikeudellista varmuutta, me tarvitsemme hyvää säätelyä, eh, eikä, emmekä me halua näitä missään eh, tällaisissa eh, ei-papereissa tai siis tämmöisissä, jotka eivät ole virallisia. Me haluamme selkeitä ehdotuksia komissiolta. Tällä hetkellä on todella paljon informaatiota, joka vain seilaa edestakaisin sähköpostista toiseen, emmekä me ole tietoisia todellisista virallisista versioista. Sitten tästä taulukosta. Santorikin puhui sitä. Tämä on työ, joka on käynnissä, mutta tällä hetkellä tämä taulukko ei ole kattava. Siinä ei verrata tämän direktiivin kaikkia vaikutuksia kaikkeen olemassa olevaan kuluttajalainsäädäntöön jäsenvaltiossa eikä siinä verrata lainsäädännön kahta pääkappaletta kuluttajasuojan kannalta. Ensinnäkin informaatiovaatimukset ja sitten epäreilut sopimusehdot. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka on jätetty tästä taulukosta pois. Ja vielä perustavampaa on se, että tämä taulukko vastoin meidän odotuksiamme, koska meillä oli todella suuret odotukset tätä, tämän taulukon lisäarvolle, mutta meidän odotuksiemme vastaisesti tätä taulukkoa ei ole validoitu jäsenvaltiossa. Tämä on komission kovan työn tulos, myönnän sen, mutta äh, komissio on tämän kuitenkin laatinut, eikä tässä ole äh, arvioitu sitä, tuleeko tämä vaikuttamaan negatiivisesti tai positiivisesti olemassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Ja lainsäätäjän täytyy muistaa, että sehän on kuitenkin tämän äh, asiakirjan arvo. Tämä ei ole legitimoitu teksti, koska me uskomme, että ainoastaan kansalliset viranomaiset ymmärtävät täysin tämän direktiivin suoran vaikutuksen vaikutuksen niiden kansalliseen järjestelmään. Ja tähän taulukkoon liittyvä asiakirja hieman selventää sitä, mutta se myös sekoittaa, tuo mukanaan sekannuksia, mutta en nyt lähde tästä sen enempää puhumaan, koska tästä on jo täällä mainittu. Joten tämä taulukko tässä nykyisessä muodossaan on enemmän sekava ja hämmentävä kuin avu, avuksi. Tähän on pantava vielä enemmän työtä niin, että saamme todella selkeän kuvan siitä, mitä tapahtuu kans, tämän direktiivin myötä kansallisille järjestelmille. Toisekseen sitten huolenaiheena on tämä harmonisaation taso. Haluan todellakin painottaa tätä, koska meitä on moneen kertaan siteerattu väärin. Beuk, kuluttajajärjestö, meillä ei ole mitään temaattista lähestymistapaa tähän täyteen harmonisointiin. Täysi harmonisointi voi poistaa esteitä yrittäjiltä, joka voi olla kuluttajien hyödyksi. Me emme ole kuitenkaan vaatineet sataprosenttista suojaa, koska se on mahdotonta, koska en minä usko, että esimerkiksi Suomi tai, tai Ranska suostuisi määrittelemään, mikä on se katto, korkein katto. Mutta se, mitä me nyt näemme tässä tämänhetkisessä ehdotuksessa on, että on ehdotuksia täys, täydellisestä harmonisoinnista, mutta kuluttajasuojan taso ei ole hyväksyttävä. Ja toinen asia minua hämmästyttää kovasti että äh, liike-elämä on tämän täyden harmonisoinnin takana. Mitä sitten on tämä äh, täysi äh, harmonisointi? Täysi harmonisointi, mitä nyt tässä, mistä puhutaan tässä, ei se ole täyttä. Se on tavallaan harhaanjohtavaa yritykselle. Jos lähdetään todelliseen elämään tuonne kadulle, ajatellaan mitä tapaus, lainsäädäntöä ja muuta, joka on toiminut ihan eri tavalla – viimeisten vuosien aikana, niin ei tämä ole oikea tapa äh, kertoa yrittäjille, että, että täysharmonisoinnilla me poistamme kaikki esteet. Joten yhtäältä se, että kuluttajilla ei ole täyttä kuluttajasuojaa, paitsi nyt se, mitä sinä juuri äsken mainitsit, ja monilta osin kuluttajasuoja laskeekin, joten kuluttajilla ei ole ansaitsemaansa suojaa ja yrittäjillä ei ole sitä yhtäläistä äh, tasoa ja lähtökohtaa, minkä he haluavat. Ja me äh, Beukissa kutsumme tätä äh, tilanteeksi, jossa kaikki häviävät. Joten miten me pääsemme eteenpäin? Ensinnäkin pitäisi tehdä enemmän työtä, jotta todellakin ymmärrettäisiin, miksi rajat ylittävissä sopimuksissa on ongelmia. kysykää kuluttajilta, menkää kadulle ja kysymään, miksi te ette osta rajan ylitse. Ei se johdu siitä, että tässä olisi jotain laillisia fragmentoitumisia. Siellä saattaa olla kieliongelmia. Ja sitten tuotteiden toimittamisessa on ongelma. Tuotteita ei toimiteta. Tämä on se suuri ongelma. Ei tässä ole kysymys siitä, että lainsäädäntö olisi sirpaleista. Ja sen lisäksi pitäisi tehdä enemmän työtä, jotta tehtäisiin todellinen taloudellinen vaikutusten arvio sekä kuluttajille että yrittäjille näistä taloudellisista vaikutuksista. Ja sitten äh, katsoa, mikä todellinen äh, vaikutus on tällä harmonisoinnilla. Toisekseen äh, en ole yhtä optimistinen siitä, että tämä e-kauppa-direktiivi ratkaisisi kaikki nämä ongelmat. Me uskomme, että kun e-kauppa-direktiivi on hyväksytty, niin se on tullut jäädäkseen. Meidän täytyy nyt pyrkiä löytämään keinoja, joilla voimme suojella kuluttajaa digitaalisessa ympäristössä. Esimerkiksi informaatiovaatimuksista voisi olla vaatimukset, että yrittäjän pitää informoida kuluttajaa äh, hänen ostamansa laitteen äh, mahdollisuuksista toimia yhdessä muiden laitteiden kanssa. Tai jos puhutaan muista sopimuksista, pitäisi ehkä olla äh, vaikkapa enemmän yksityiskohtia lisensseistä ohjelmistopuolella. Tämä on aika helppoa. Mutta minkälaista harmonisaatiota minkälaista harmonisaatiota ja minkä tasoista harmonisaatiota me sitten toivoisimme. Tämä on nyt viimeinen lauseeni enemmän tai vähemmän. Euroopan parlamentin lähestymistapa on tällainen äh, tavallaan seka lähestymistapa. Me voimme lähteä tietyillä alueilla täysharmonisointiin äh, sillä tavalla, miten määritellään tietyt asiat ja niin ja näin kunhan vain kuluttajasuojataso on hyväksyttävä. Mutta sitten on tiettyjä asioita, joissa on kansallisia erityispiirteitä tai jossa markkinat kehittyvät erittäin nopeasti, jossa markkinoiden täytyisi voida reagoida nopeasti. Siellä me haluaisimme minimiharmonisointia. Silloin me saisimme tällaisen win-win lähestymistavan, jossa yrittäjät yrittäjiltä ainakin hyvin pitkälti äh, vähennettäisiin esteitä ja tilanne olisi avoin ja seurattava ja sitten samalla kuluttajat saisivat myös hyväksyttävän kuluttajasuojan. Joten paljon tehtävää on vielä tässä ehdotuksessa ja minun on myönnettävä, että Beukissa me välillä olemme miettineet sitä, että eikö olisi parempi aloittaa ihan alusta äh, kuin että yritetään tässä korjata vanhaa. Well, thank you very much indeed, Monique, again for... Kiitoksia jälleen hyvin selkeästä esityksestä. Ja oli tarkoitus sanoa, että kuulemistilaisuuden jälkeen kiitän muuten siitä, siitä miten kiittitte Almu Kathia hänen tekemänsä työtä. Se oli aivan oikein. Minä tiedän, että aikaisemmasta kuulemistilaisuudesta, että, että te olette olleet hyvinkin kiintissä yhteistyössä. Olemme nähneet tulokset. Ja sitten tämän kierroksen päätteeksi 10 minuutin ajan herra Bob Schmitz Luxemburgista. Arvoisa puheenjohtaja, esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Luxemburgin äh, kuluttajajärjestönä me olemme Beokin jäsenä ja äh, täytyy miettiä, miksi annetaan tällaiselle pienelle maalle mahdollisuus puhua. Erittäin hyvä syy on se, että me olemme äh, mestareita, kun puhutaan rajat ylittävästä ostamisesta. 11 prosenttia kaiken kaikkiaan tällä alueella rajat ylittävistä ostoista, joten me tiedämme, mikä on todellisuutta yhtenäismarkkinoilla Ranska, Belgia, Luxemburg, Saksa alueella. E, siellä on ongelmia e, ja ehkä dramatisoidaankin näitä ongelmia. E, ja tosiaankin, niin kuin Monik sanoi, minkä tähden me ostamme helpommin rajat ylittävästi, anteeksi nyt vain, me osaamme enemmän kieliä kuin monet muut ja kulttuureihin suhteessa me olemme siellä ranskalaisten, saksalaisten välissä ja se ehkä tuo meille lisäjoustavuutta tämä johtaakin meidät puheenvuoroon, niin aion puhua lyhyesti, koska minä lähetin teille parikin asiakirjaa etukäteen, toinen englanniksi, se on tausta-asiakirja, ja e, tässä otan esiin aivan nopeasti siitä pari kohtaa, mutta minä toivon, että valiokunnalla on mahdollisuus mennä e, syvemmälle tässä sisällössä, koska tässä tulee esiin se, mitä olemme mieltä siitä, miten tämä direktiiviehdotus on mennyt esiin. Ja sitten tämä ranskankielinen speaking note, niin e, käyn läpi nämä ongelmat, joita tulee esiin tässä työasiakirjassa, non-paperissa ja eh, aivan nopeasti eh, tästä eh, non-paperista. Kukaan ei ole vielä sanonut, mutta tämä on noin vuoden vanha asia ja parlamentti on tässä aloittanut vasta vähitellen ja alueiden valiokunta, talous- ja sosiaalivaliokunta. Siellä ollaan yksimielisiä, eli tämä on minun mielestäni tärkeä näkökohta. Olemme hyväksyneet eri kannanottoja. Jos hyväksytään täysi yhtenäistäminen, silloin on äh, liikkumavaraa vähemmän. Ja on tärkeää, että me kuluttajat olemme huomanneet, että nämä yhteisön elimet ja kansalliset elimet, äh, esimerkiksi Bundesrat Saksassa, äh, Ranskan senaatti ja ylähuone Isossa Britanniassa, Kreikan senaatti myös, ne ovat kaikki tulleet samaan johtopäätökseen suurin piirtein. Eli jos todellakin halutaan päästä eteenpäin, ei ole muuta lähtökohtaa kuin täysi harmonisointi yhdistettynä muuhun. On tiettyjä alueita, niin kuin neuvostokin sanoi jossain vaiheessa, jos halutaan näitä määritelmiä, e, eli e, Tämä ei ole vielä mitenkään valmis, mutta se, eh, siihen pitää kyllä pyrkiä. Ja huolimatta siitä, mitä Forbergin edustaja sanoi, uskoisin, että tässä päästään, tulokseen päästään myös palautusajan osalta. Eh, meidän täytyy katsoa, miten se kehittyy, mutta ollaan tultu siihen johtopäätökseen, että jos eh, hyvää tahtoa on, niin voimme päästä hyvään lopputulokseen. Meillä on eh, tässä vielä töitä tehtävänä. Minä olen tyytyväinen siihen, miten Tsekin ja Ruotsin puheenjohtajakaudella on päästy eteenpäin näillä, eh, eh, näissä asioissa, jotka liittyvät kohtuuttomiin sopimusehtoihin ja korvauksiin. Näissä pitää päästä vastauksiin Eh, sitten tämä komission non-paper myöntää sen, jonka jo tiesimme, sitä ei tarvitse toistaa. On erittäin vaikeata saada aikaan eh, todellista riittävää oikeusvarmuutta eh, sen välillä, mikä on nyt täysin harmonisoitu ja sitten ne näkökohdat, jotka ovat muun oikeuden perustan alla. Muutkin ovat puhuneet siitä, että tämä ei kyllä helpota Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tehtävää, koska tällä hetkellä se usein tulkitsee tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta hyvin viisaasti. Tässä kansallinen lainsäädäntö menee pidemmälle kuin direktiivi, niinpä siltä osin tämä vaikuttaa myös tuomioistuimen rooliin pitääkö tässä kaikki hommat pistää päätökseen. Tässä tämä on tietenkin yksi vaihtoehto vain, mutta uskoisin, että henkilökohtaisesti, aivan kuten professori sanoi, niin jos haluamme päästä eteenpäin, niin uskoisin, että kun yritetään ensin parantaa minimiharmonisointia, niin eikö kannattaisi sanoa, että ajatellen näitä kohtuuttomia ehtoja ja takuita, niin eikö voisi parantaa tätä yhteisen yhteistä pohjaa ajatella harmonisointia, vähimmäisharmonisointia. Siinä kaikki osapuolet voittavat. Jos puhutaan vielä korvauksista, takuista, eh, tässä rouva Testori vahvisti sen, mitä Kuneva sanoi täällä muutama kuukausi sitten eh, aikaisemmassa kuulemistilaisuudessa. Jos eh, pystytään nostamaan nämä mahdollisimman korkealle tasolle, otetaan huomioon esimerkiksi tämä right to reject, voidaan katsoa, miten pitkälle voidaan mennä. Ja jos eh, päästä eh, jos ei päästä sitten eh, kattavaan harmonisointiin, niin kyseessä on kuitenkin tilanne, jossa kaikki osapuolet hyötyvät, koska kuluttajan suoja nousee korkeammalle tasolle järkevästi, niinpä silloin on vähemmän hajannusta kansallisessa säännöstössä. Ja vielä lopuksi meidän ei pitäisi myöskään liioitella tätä hajannuksen ongelmaa. Kun puhutaan kansallisten sääntöjen soveltamisesta, sehän on paperilla. Ne ovat paperilla hyvin erilaisia, jos mennään katsomaan yksityiskohtaisesti. Mutta milloin niitä tarvitaan? Silloin kun kuluttaja tai yritys ei onnistu löytämään sopivaa ratkaisua. Silloin pitää mennä tuomioistuimeen ja juristit, minäkin olen yksi heistä, juristit alkavat leikkimään sitten keskenään, mikä on sovellettava lainsäädäntö tässä ja tässähän herää aina sama kysymys. Ja tässä tapauksessa huomataan, miten hajaantunut tilanne on, mutta muuten kun mietitään kuluja yrityksille ei pitäisi liioitella. Luxemburgissa on joka päivä yrityksiä ja palveluntarjoajia, jotka tulevat Luxemburgiin, eh, joiden eh, pitäisi noudattaa Luxemburgin lakia, mutta he käyttävät eh, aivan tietämättäänkin ehtojaan, jotka ovat saksalaisia, belgialaisia ja saattavat olla erilaisia tietyiltä osin verrattuna Luxemburgin sääntöihin, mutta kaiken kaikkiaan todellisuudessa tämä ei välttämättä aiheuta mitään ongelmaa. Ja jos tässä hajanaisuudessa on ongelma, niin silloin äh, yritykset äh, joutuvat siitä kärsimään. Äh, sellainen yritys, joka menee Luxemburgiin ja se toimii Belgian säännön mukaisesti, hän tulee Luxemburgiin, niin silloin yrityksi yritys joutuu kärsimään, jos ei ole noudattanut lakiamme. Jos kaikki sujuu hyvin, niin ongelmaa ei ole. Eli minun paperissani tuossa asiakirjassa otan esiin sen, että meidän täytyy ottaa huomioon se, mitä neuvosto on nyt jo saanut. Meidän täytyy Aivan kuten herra Schwab sanoi, pitäisi olla aikaa päästä siihen, mutta ei tässä pitäisi nyt heittää lasta pesuveden mukana pois, vaan pitää vain vahvistaa sitä. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia. Ja teidän käytännön kokemuksenne rajat ylittävässä kaupassa on tietenkin erittäin tärkeää. Sehän nähtiin palveludirektiivissäkin. Kiitoksia myös siitä, että että toimititte meille nämä paperit niin englanniksi kuin ranskaksikin. Ja nythän me puhumme, puhumme aikaisemmin oikeudellisen epävarmuuden saaresta. Nyt meillä on, on puhuttu lapsesta ja toivotaan pitävämme sen, ettei heitetä. Meillä on tavallaan lapsi turvallisella saarella ja vettä on ympärillä. Ja, ja tällä tavalla sitä sitten rakennetaan. No niin, nyt kollegani voivat esittää muutamia kysymyksiä asiantuntijoillemme. Ja sitten pyydän neuvoston puheenjohtajaa puhumaan, jos haluatte. Ja sitten voimme keskustella. Ja myös komissiolla voidaan antaa mahdollisuus palata näihin kysymyksiin. Mutta täällä on nyt muutamia yksittäisiä kysymyksiä, joita voitaisiin nyt esittää asiantuntijoillemme. Esittelijämme haluaisi esittää varmasti muutaman kysymyksen, myös Rova Gebhard. Schwabers Mr. Gebhardt. Who else? Ensin Schwab ja sitten Gebhard. kuka muu? Rarosvo. Kiitos puheenjohtaja. No, minusta kaikki puheenvuorot olivat äärimmäisen mielenkiintoisia ja hyödyllisiä, ja kiitos siitä. Minusta ne erilaiset näkökannat tulivat tässä esiin myös. Ja kaikki olimme varmasti yhtä mieltä, niin kuin Schmitz lopuksi totesi, että kannattaa jatkaa tämän ehdotuksen parissa. Kuitenkin saman aikaan katson, että niin kuin täällä sanottiin, että on, on aivan oikein, että loppupeleissä kuitenkin täytyy saada ehdotus, jossa on kaikki elementit mukana. Nimittäin eihän meitä auta, että saadaan joku näennäinen ratkaisu aikaan. Se vaan luo enemmän ongelmia kuin ratkoo niitä luulen, että voin sanoa, että muutenkin olemme valmiita tässä valiokunnassa ottamaan selvää näistä avoimista kysymyksistä. Se olisi hyvä, jos voisimme puhua niistä yhdessä, jotta sitten yhdessä voitaisiin niitä tulkita. Mutta minun kysymykseni teille on nyt, Rova Kojens, Kojens että luuletteko te, että kuluttajajärjestöt ovat valmiita pyrkimään kohtuullisen kuluttajasuojatason ympäri Eurooppaa ja olemaan tässä rakentavassa yhteistyössä, vai onko se niin vaikeata, että tulee sellainen yleinen vaikutelma, että tämä ehdotus on niin kielteinen kuluttajasuojan tason kannalta, että, että sitä ei enää voida rakentaa niin kuin kuluttajasuojan, kuluttajasuojan ö, eduksi. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia. Sitten Rova Gebhard, sitten Rosford, onko muita? Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan minulla on valtavasti kysymyksiä, mutta minun täytyy pikkusen lajitella niitä ja valikoida, koska muuten tämä kestää liian kauan. Luulenpa, että voidaan kaikista puheenvuoroista nyt tehdä sellainen yhteenveto, että meidän täytyy jatkaa tämän tekstin parissa, vaikkakin nämä arviot ovat hyvin erilaisia. Toinen, minkä kuulin, joka oli aika yhtenäinen linjanveto, että me, että me olemme menossa tällaisen seka konseptin suuntaan, että harmonisoidaan siellä, missä se on mielekästä, ja jos se tuottaa ongelmia, niin pitäydytään vähimmäistasossa. Ja tämän olen kuitenkin kuullut, ja tämä tuntuu järkevältä. No nyt konkreettinen kysymys herra Chalonsonlle Forverkista, tai kaksikin. Ensinnäkin te annoitte meille valtavan hienoja esimerkkejä, mutta kun katson näitä esimerkkejä, ne ovat hyvin valikoituja esimerkkejä. Tietenkin siinä se positiivinen tulee selvästi näkyviin. Ja minua nyt kiinnostaisi esimerkiksi teidän sivullanne kahdeksan jossa on kysymys on nämä, kun nämä peruutusjaksot, tässä on kolme, ei, että withdraw note, siinä on tota, näitä erilaisia peruutuskohtia, jos mennä nämä kohdat pois, no minkälaisia nämä värit sitten olisivat, jos esimerkiksi sopimus on tehty kolmas lokakuuta ja sitten tämä peruutusilmoitus ennen kaupan päätöksentekoa. Nyt tässä on vain muutama esim, konkreettinen esimerkki, koska tämähän ei ole kuitenkaan sen, tämän lain realiteetti. Siksi minusta meidän pitäisi olla hyvin varovaisia tällaisten esimerkkien kanssa. Tämä oli vain kommentti. Kysymys tulee nyt silloin kun näin, että te olette täällä asiantuntijana minä pikkuisen äh, netistä lähdin katsomaan, minä googlasin Forverkin. Kiinnostavaa, kiinnostavia tuotteita muuten. Ei mitään väärää, mutta sitten katsoin www.forberg.d ja FR ja, ja sitten ja DE. Eri maista hain Forbergia. Siis löysin kolme hyvin erilaista sivustoa, jossa osittain hyvin erilaisia tuotteitakin teidän yrityksistänne tarjolla. Ja täytyy sanoa, että e- enkä löytänyt mistään hinnastoa, no, tai sitten on nyt hyvin viilossa. Ja minun kysymykseni nyt tässä yhteydessä on kolme hyvin erilaista sivustoa ja osittain erilaisia tuotteitakin oli tarjolla. Tämähän ei riipu niinkään varmaan olemassa olevasta oikeudesta, vaan tar- kuluttajien tarpeista, mitä voin käyttää missäkin tai kuluttaa missäkin. Pyytäisinkin nyt teiltä, että voisitte selvittää minulle, vaikkakin meillä olisi täysi harmonisointi näissä kohdissa, mikä minusta olisi oikein. Ja sitä huolimatta, ja vaikka saisimme tosiaan asiallisesti samat sivustot, niin meillä on kuitenkin erilaisia tuotteita tarjolla, koska tarpeet kuluttajien tasolla ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Well, thank you. Thank you very much. Kiitos kovasti näistä kysymyksistä. Ja, ja tämä oli hyvä, tiukka linja. Että Rochford sitten otetaan vähän vastauksiakin. Kiitoksia. Halusin eh, Business Europein edustajalta eh, kysyä eh, siitä, edustaako tämä hänen kantansa pk-yrityksiä vai onko kyseessä ennemminkin suuryritysten kanta. Ja tällä minä tarkoitan, eikö pk-yrityksille olisi ennemminkin paikallinen, alueellinen, kansallinen markkina ja eikö silloin vaarana ole, että ollaan epätasapainoisessa tilanteessa, kun puhutaan kansallisesta lainsäädännöstä ja harmonisoinnista. Halusin esittää Rova Goisille kysymyksen myös. Minun mielestäni, eh, kun puolustetaan eh, kuluttajia, eh, on yksi asia, mitä ei riittävästi sanota. Se riippuu, kuluttajat eivät tunne oikeuksiaan, tietenkin se riippuu, missä maassa ollaan, mutta sitten vasta kun tapahtuu jotakin, mikä menee pieleen, silloin se tulee esiin. Yksi tämän direktiivin etuja on se, että siitä lähtien ainakin löytyisi jonkunlainen harmonisointi ja silloin laajalti voitaisiin kertoa kuluttajille heidän oikeuksistaan. Minun mielestäni se on tärkeää. Ei ole ristiriidassa, että kehitetään yhtenäismarkkinaa ja yritysten toimintaa, kuluttajan suojaa, mutta pitää painottaa myös sitä, että paras kuluttaja – Euroopassa on sellainen toimija, joka tuntee oikeutensa. Ja lopuksi vielä sanoisin, <clears throat> mitä Gebhardt sanoi. Me näemme tässä kaksi selkeästi merkittävää näkökohtaa. Minä mietin tässä että kun asia on niin monimuotoinen, eh, niin me saamme jossain vaiheessa todella riittävät eh, vaikutusten arvioinnit. Eh, tässähän tulee myös psykologinen näkökulma esiin. Ja tässä minusta vaikuttaa myös siltä, että voitaisiin ehkä niin kuin kollegat ovat aikaisemmin sanoneetkin tästä eh, sekaharmonisoinnista. Tässä voitaisiin löytää hyvä eh, kompromissi. Tässä eh, uskoisin, että komissio on samaa mieltä, että voitaisiin tällä tavoin asiaa soveltaa. Haluaisin kuulla näkemyksen tästä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Ryyle. No, minä pyysin puheenvuoroja. Ja ennen Rova Gebhardin puhetta ja oikeastaan Kepler sanoi, että Schwab oli puhu, sanoi oikeastaan lähes kaiken. Minun täytyy ähm, sellaista syystä puhua lyhyesti, mistä me tarvitsemme tällaisen se, äh, yhdistetyn lähestymistavan. On paljon teknisiä kysymyksiä, jotka pitää harmonisoida täysimittaisestikin, jotta saadaan lisää selvyyttä, mutta katson myös, että komissio omassa ehdotuksessaan mm oikeastaan ei ole asioita selkeyttänyt, ja tästä asiasta jatkaisin, jonka, jonka Rova Kepard mainitsi, nimittäin nämä suuret yritykset, jotka myös pärjäävät että pitäisi selvittää, että minkälaiset olosuhteet on 27 jäsenvaltiossa. Nämä maksut ovat ihan äh, äh, tota, äh, pikkurahaa ja siellä aivan määrät, äh, siis kohdennetaan mainonta tiettyihin Eh, kohderyhmiin jäsenvaltiossa, koska silloin on opittu, että kaikkia jäsenvaltioita ei voida verrata toisiinsa. Kuluttajat ovat erilaisia, valtiot ostavat erilaisilla, siellä erilaiset käyt, ostokäyttäytymisessä on erilaiset kulttuurilliset ää, eh, piirteet ja, ja siellä maissa on erilaiset kuluttajaoikeudet. Tämä haluaisin vain sanoa selvästi, koska uskon siitä huolimatta, että tällainen, eh, tällainen yhteiskonsepti olisi hyvä ja oikein Forbergin edustaja saa minun kannatukseni. Eh, te olitte sillä kannalla, että eh, helpotukset teknisillä asioilla, eh, teknisellä sektorilla olisivat mahdollisia, mutta te lienette samaa mieltä minun kanssa, että toinen osa ei ole kovinkaan vakavasti otettava. Any other colleagues? Right. Muuta kollegoita? Selvä. Lähdetäänkö vasemmalta oikealle? koska kysymykset olivat, jaettiin aika lailla tasan. Joten yritän, minäkin teen tässä muistiinpanoja, joten yritän varmistaa myös sen, että saamme vastauksen kaikkiin. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitokset eh, jäsenille heidän kysymyksistä. Mitä tulee tähän kysymykseen PK-yrityksistä, niin uskon, että nimenomaan tämän direktiivin suurin eh, edunsaaja, te mainitsitte, että isot yritykset kykenevät tavallaan sopeuttamaan toimintaansa jo olemassa oleviin erilaisiin laillisiin puitteisiin ja jossa lainsäädäntö harmonisoidaan, niin tämä on silloin nimenomaan PK-yritysten eduksi, joilla ei ole varaa myydä tuotteitansa omien, oman alueensa ulkopuolelle. Joten toki me kannatamme tätä direktiiviä lähinnä PK-yritysten eduksi. Ja meidän edustajamme ovat PK-yrittäjien edustajia, joten tässä ei nyt ole kysymys mistään suuryrityksistä. Ehkäpä ihan pieni ja lyhyt kommentti tähän täysharmonisointiin ja siihen, mitä herra Schmidt sanoi. Yritysjärjestöille on ihan selvää, että suurin etu ja tavoite tässä äh, on se, että saadaan aikaan täysin harmonisoitu puitteisto. Me emme halua äh, parannettua minimiharmonisoitua puitteistoa, koska se johtaa siihen, että meillä on 27 erilaista muotoa, jota me emme halua jälleen kerran. Toki tätä kattavuutta voidaan pienentää, sitä voidaan nostaa, laskea, mutta täysharmonisointi on hyödyksi yrityksille ja sitä kautta varmasti myös kuluttajille. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaisin Rova Gebhardtin kysymykseen ensin. Haluan kiittää teitä kiinnostuksestanne Forvertia kohtaan. Minä en tiedä, millä eh, sivustoilla olitte. Voittehan olla eh, piraattisivustoillakin. Forwerk on eh, sellainen yritys, että meillä on kaikki tuotteet kaikissa maissa. Me meillä on tytäryhtiöt toissa jäsenvaltiossa. Me olemme siellä Euroopan markkinoilla olleet jo yli 120 vuotta ja eh, meillä on tietenkin eroavaisuuksia, mutta historiallisesti me olemme eh, pyrkineet lähtemään eh, perustamaan tytäryhtiöitä eri jäsenvaltioihin sen sijaan, että myydään rajat ylittävästi. Mutta kaiken kaikkiaan toimimme 23 jäsenvaltiossa, mutta tosiaan näette kävitte kolmen eri tytäryhtiön sivuilla, Belgia, Saksa, Ranska. Tuotteet ovat kuitenkin samat ja mm, mitä tulee tähän äh, sivuun kahdeksan minun esityksessäni, Tosiaankin voidaan tietenkin pelata näillä määräajoilla ja muilla, mutta todellisuus on se, että tärkeä ei ole tällainen yksi parametri, joka otetaan erikseen. Se, täytyy tietää, mitä se tarkoittaa kuluttajille. Kyse ei ole nimellisesti, nimellisestä määräajasta, vaan pitää ottaa huomioon kaikki säännökset. Lähtökohta, mistä aletaan laskea sitten säädökset, jotka liittyvät umpeenmenoa. Ja minä olen, annoin tässä vain yhden esimerkin, joka osoittaa, että kaiken kaikkiaan suojan taso nousee jos puhutaan peruutuksista. Tietenkin voidaan sen jälkeen katsoa, että yhdessä jäsenvaltiossa on yksi päivä vähemmän ja yksi päivä enemmän. Mutta mitä tulee sitten Rova Ryylen kysymykseen? Jos ymmärsin oikein, niin, te epäilette tätä takuosiota tuossa esityksessäni. Niin minä olen pahoillani, en usko, että te löydätte tästä esityksestä mitään epäkorrektia. Kannattaa lukea kaikki, mitä tästä on kirjoitettu. Professori Schultenolken asiakirjat eri, eri asiantuntijoiden julkaisemat asiakirja Tietenkin näistä voidaan antaa muitakin esimerkkejä, mutta halusin osoittaa teille, että päinvastoin kuin monet täällä sanovat, mitä tulee oleellisiin kriteereihin, peruutukseen, Ähm, palautusaikoihin ja käänteiseen todistustaakkaan. Loppujen lopuksi joissakin jäsenvaltioissa on laskua ajatellen suojan tasoa, mutta yleensä ottaen kyseessä on status quo. If I just... Jos täydentäisit tätä tuoreinta puheenvuoroa, että pitää paikkansa, että jos katsotaan pelkästään direktiivien täytäntöönpanoa, mutta jos katsotaan laajempaa kuvaa oikeudessa jäsenmaissa, niin tämä ei pidä paikkaansa. Eihän ole kysymys pelkästään ää, tiettyjen direktiivien täytäntöönpanosta, vaan laajemmasta kuvasta. Mutta Schwabin, Schwabin kysymykseen, että mikä on kuluttajajärjestöjen lähestymistapa Euroopassa tähän harmonisoinnin tasoon. No, vähimmäisharmonisointi periaatteena on tavallaan tämän kuluttajajärjestöliikkeen voitto. Se on kirjattu myös sopimuksiin. Tietenkin oikeusperusta tässä direktiivissä on toinen, mutta me olemme tehneet kovaa työtä viime vuosina, jotta pääsisimme pois tästä lähestymistavasta, että ja meidän pyrimme pragmaattiseen lähestymistapaan, että tämä on kovaa työtä, jota olemme tehneet ja se järjestelmien kanssa. Ja siitä syystä se päätelmä, että johon me olemme päätyneet tässä ehdotuksessa, on, että me emme voi hyväksyä täyden harmonisoinnin te- ratkaisua teknisissä asioissa, joka helpottaa kaup- myyjien elämää rajat mutta ei ole mitään mahdollisuutta meille, että voisimme hyväksyä muita, muita asioita kuin vähemmäisharminointi silloin, kun puhutaan juridista taku- takeista ja näistä sopimusehdoista. Ja me todellakin pahoittelemme sitä, että Rova Kuleva sanoi, että hän ei tee kompromisseja täydestä harmonisoinnista, koska me uskomme, että tämä antaa väärän kuvan kauppiaille, koska äh, se vaikeuttaa myös todellista elämää rajoitettavissa kaupassa. Sitten herra Rochefort. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tietenkin kun on mukana eh, kuluttajaliikkeissä, niin direktiivin tai lainsäädäntötekstin hyväksyminen, eh, siinä on ainoastaan yksi vaihe sen jälkeen, eh, kun laki on olemassa, niin silloin pitää tiedottaa kuluttajille tästä ja tietenkin harmonisointiväline helpottaa tiedotuskampanjoita, jos ne ovat Euroopan laajuisia verrattuna siihen, että ne ovat kansallisia. Mutta tässä on vielä kolmas näkökohta. Meillä ei pidä ainoastaan olla tätä oikeutta, pitää tietää, että on oikeus, mutta pitää myös soveltaa näitä kuluttajaoikeuksia. Ja tässä meidän pitää puhua myös eh, ratkaisuista eh, ja valitusten käsittelystä, mutta näihin ei välttämättä mennä. Ne ovat kuitenkin tärkeitä näkökohtia. Oui, il n'y avait pas de question niin ei mitään suoraa kysymystä esitetty minulle, mutta eh, viittaisin siihen, mitä tässä herra Rosford sanoi. Tosiaankin eh, ystäväni Monique sanoi, että eh, tämä on edistystä, mutta tietenkin täytyy sanoa, että komissio tällä hetkellä esittää Esimerkiksi EU Guide ajatellen sähköistä kaupankäyntiä, siinä tulee sellainen vaikutelma, että ne kaikkialla sovelletaan tätä e, peruspohjaa, jos hiukan voidaan nostaa harmonisoinnin tasoa, e, koska tällä hetkellä e, meillä on eroja kansallisesti, mutta vaikka nyt onnistuttaisiin harmonisoimaan lisää eh, materiaalisia standardeja tässä, eh, tässä on kuitenkin sellainen ero, joka jää voimaan, eli eh, se, että ei noudateta näitä velvollisuuksia, esimerkiksi sopimusta edeltäviä ehtoja. Onko kuluttajalla oikeus peruuttaa sopimusta ja mitkä ovat korvaukset tässä kun sovelletaan oikeutta, ja tämähän on tärkeä näkökohta, oikeus korvauksiin, oikeus peruutukseen ja meidän kokemuksemme tässä on rajat ylittävän, ylittävien tapauksien kokemuksia. Nämä menevät ulkopuolelle ja myöskin komissio halua myydä täyttä harmonisointia ja sanoa, että se vie meitä eteenpäin, mutta se ei välttämättä vie eteenpäin, koska meillä on oikeudet, meidän oikeuden, oikeutemme on niin erilaisia, joten herra Lechner, Lechner lähti pois, mutta tehän tiedätte, kun mietitte sitä, miten kuluttaja, kulutusluottodirektiiviä uudistettiin. Silloin puhuttiin maksimiharmonisoinnista, mutta kun katsotaan tekstiä ristiriitaisissa osissa, siellä on sellaisia harkinnanvaraisuuksia, jotka on jätetty jäsenvaltioille eli eh, minimiharmonisointi kysymyksissä, jotka ovat kaikista arkaluontoisimpia. Eh, eli eh, meidän täytyy mennä mahdollisimman pitkälle harmonisoinnissa, mutta ei tässä kannata päätä seinään hakata. Kiitos. Well, I would say that the... Mä sanoisin, että kulutusluotto asia oli aika tiukempi harmonisoinnin paikka. Siinä terminologiaa kehiteltiin mutta tietenkin siitä on selkeästi pitkään, koska koska komissio sitten tällaista täyden harmonisoinnin paperin ensimmäisessä käsittelyssä, se me hyväksyimme, ellei olisi muuttanut sitä tässä vaiheessa, niin siinä vaiheessa olisi kestänyt kauemmin. Kiitän teitä kaikkia. Tämä oli kovin kiinnostava ja hyvä keskustelu tässä. Nä- ehdottaisin nyt lopuksi puheenvuoron herra Döllingille, joka puheenjohtaja maan, maan edustajana puhuu, ja sitten sen jälkeen Robert Story, niin että kuulemme neuvostoja ja komissiota. Onko jollakulla kollegalla vielä äh, avoimia kysymyksiä, joihin vastausta ei ole saatu, ja sitten lopuksi esittelijämme äh, saa sitten puheenvuoron, joka, joka sitten yrittää rohkeasti tehdä yhteenvedon tästä koko hommasta. Se tulee olemaan melkoinen operaatio, mutta hän, hän kuitenkin tällä hetkellä ei valmistautu yhteenvedon tekemiseen. Siinä kynä sauhua. No, Radolin, haluaisitteko esittää neuvoston puheenjohtajana kommenttinen. Te ette varsinaisesti työryhmän puheenjohtaja, mutta kuitenkin edustatte, edustatte Ruotsin hallitusta. Tack, herr ordförande. Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitokset siitä, että meidät kutsuttiin tänne tänään. Tämä on hyvin tärkeä asia Ruotsille puheenjohtajamaana ja teemme kaikkemme, jotta työtä voidaan viedä eteenpäin. Olemme iloisia siitä, että olimme täällä tänään kuuntelemassa tätä keskustelua, joka oli sekä antoisa että mielenkiintoinen. Komissio esitti ehdotuksensa lokakuussa viime vuonna ja keskustelut neuvostossa käynnistettiin Ranskan puheenjohtajakauden aikana. Ranska järjesti myös puheenjohtajakauden aikanansa konferenssin aiheesta. Kevään aikana Tsekki puheenjohtajamaana järjesti säännöllisiä tapaamisia – jolloin oli mahdollisuus esittää kysymyksiä komissiolle, tuoda esiin ongelmia ja mahdollisuuden myös jäsenvaltioille keskustella keskenään. Työn aikana on aika selkeästi käynyt ilmi, mitkä ovat niitä kysymyksiä, joita täytyy vielä pohtia, mitä asioita täytyy tarkastella lähemmin. Ensimmäinen heinäkuuta alkoi Ruotsin puheenjohtajakausi. Me jatkamme samaa marssivauhtia. Me järjestämme myös säännöllisiä kokouksia, tapaamisia. Olemme ryhtyneet tarkastelemaan lukua neljä ja tulemme jatkamaan myös yleiskeskusteluita kohtuuttomista sopimusehdoista. Emme ole vielä tarkastelleet näitä luetteloita ja listoja, joita on mukana näistä kohtuuttomista sopimusehdoista. Tässä on aika paljon eh, kansallisiakin listoja, sen vuoksi täytyy katsoa, millä tavalla tämä ehdotus toimii näiden kansallisten listojen kanssa yhdessä. Meillä on työryhmä Tukholmassa, joka tarkastelee asiaa Ja nyt sitten ollaan käynnistämässä sovellusalueen käsittelyä. Meidän käsityksemme, siis puheenjohtajamaan käsitys ja kuva on se, että keskustelut ovat olleet rakentavia ja hyviä neuvostossa. On tärkeää painottaa, että me olemme vielä kaukana siitä, että saisimme aikaan yhteisen kannan jollain erityisellä alueella mutta sitä vastoin eh, mielestämme kaikki pyrkivät eteenpäin ja monet eh, jäsenvaltiot pyrkivät löytämään ratkaisuja näihin eri kysymyksiin. Ne kysymykset, jotka ovat eh, ehkä olleet kaikkein eniten keskusteltavana jäsenvaltioiden kesken, ovat koskeneet lähinnä sitä, mitä direktiivi tulee kattamaan – se, mistä täällä on tänään puhuttu tänä saarena ja sitten tänä ympäröivänä vetenä. Me olemme nähneet, että on tietty tarve selkeyttää direktiivitekstiä tältä osin, samoin kuin myös suhde yleiseen sopimusoikeuteen ja muuhun lainsäädäntöön liittyen esimerkiksi informaatiomääräyksiin, josta voi olla osia muissa EU-lainsäädännössä ja katsoa sitten, miten se soveltuu ja liittyy tähän ehdotukseen. Me tulemme työskentelemään edelleen tämän syksyn aikana – Jatkamme joulukuuhun asti tietenkin. Ja joulukuun alussa meillä on kilpailuneuvosto, jossa kilpailuasia ministerit tulevat keskustelemaan sitten kollegoittensa kanssa. On vaikea sanoa, miten pitkälle me ehdimme ja mitä me voimme saavuttaa, mutta ainakin meillä on toiveita päästä mahdollisimman pitkälle tässä työssä. Mielestämme tämä on hyvin tärkeä projekti. Haluaisin myös kertoa, mitä Ruotsin kuluttaja-asiaministeri sanoi syyskuussa, kun hän kävi täällä, oli se, että Ruotsi äh, on mielellään käytettävissänne, mikäli teillä on kysymyksiä tai muuta, jos me voimme niissä auttaa. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. I just wonder whether I might just... Kiitoksia. <clears throat> Voisinko esittää yhden kysymyksen teille? koska te olette nyt seurannut tätä, näitä keskusteluja täälläkin. Ehkä, mitä te sano, sanoisitte, onko neuvosto tähtäämässä täyteen harmonisointoon, vai onko, onko jäsenvaltioita, jotka olisivat halukkaita hyväksymään tällaisen sekaratkaisun, niin kuin Rova Kojens kuva, kuvaili, vai onko olemassa jonkinlaista kompromissiratkaisua kiikarissa? Tack. Kiitos. Juuri nyt käydään keskusteluita ehdotuksen sisällön pohjalta ja siinä me lähdemme komission ehdotuksen pohjalta. Tällä hetkellä me emme käy mitään erityiskeskusteluita harmonisoinnista, vaan me käymme tätä lävitse luku luvulta ja katsomme, miten niissä päästään eteenpäin. Lähtökohtana on siis ehdotus, joka rakentuu täysharmonisointiin, mutta jäsenvaltiot eivät ole vielä keskustelleet tästä luvusta neljä, jossa on kysymys harmonisointitasosta. Me olemme puhuneet lähinnä sisällöstä. Okay, I think that was a, a, a revealing answer. Thank you. Joo, se oli paljastava vastaus. <laughs> Kiitoksia, kiitoksia. No, e, kyllä. Haluan kiittää, että te olette ollut, te story on ollut täällä kuuntelussa, kun iltapäivän kuuntelussa tätä keskustelua. Teillä on tilaisuus vastata päätteeksi näihin muutamiin asioihin. Ehkä te annatte, kerrotte, mitkä vaikutelmat teillä on, ja jos on jotain muuta niin mitä te haluatte meille lausua, niin olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri, suuri kunnia saada vastata vielä lopuksi. Me vastaamme kuluttajien asioista. Me haluamme parantaa kuluttajien oikeuksia ja me haluamme parantaa heidän valinnan mahdollisuuksiaan. Meidän ehdotuksemme tehtiin vuosi sitten ja kuten sanoin, niin kuin komissaari sanoi, me olemme valmis, valmiita parantamaan, me olemme valmista, valmiita kohentamaan suojauksen tasoa. Ja tämä on se, mihin me tähtäämme neuvostossa. Muistuttaisin, että minä puhuin saaresta. Meidän täysin harmonisoitimme on saari, ei kokonainen meri. On alueita, joissa me emme harmonisoi kun myös validiteetti- ja vastuukysymykset. Me emme harmonisoi kaikkea. Me valikoimme tiettyjä osia äh, kuluttajia varten ja joita me haluamme saada täyden harmonisoinnin piiriin. Ja tässä vastaisin Monikille. Tämä on sellainen asia, josta olen eri mieltä. Mikä on, mitkä ovat todelliset esteet äh, rajojen välillä – No, rajat ylittävä liikenne on ö, lisäarvo tähän meidän talouteen, missä kukaan ei sitä kiistä. Mutta ei pelkästään se ole plussa meidän talouskasvuamme varten, se myös tukee myös kuluttajia, joilla on enemmän valinnanvaraa. Ja kehottaisin teitä lukemaan, koska me teimme yhdeksän kuukauden ajan vaikutusarviointia ja me vertailimme niitä kustannuksia. Annan yhden esimerkin niistä kustannuksista, kun sanomme, että, että kun etävyynti se oli 30 kertaa vähemmän myydä, äh, kun, myyd, kun myydään koko Euroopassa. En nyt tiedä, no sirpalointia, jos sitä on tästä syystä, niin silloin se on monimutkaisempaa toimittaa tavaroita. Kieliongelma on yksi juttu, mutta tämä on äh, rikkaus. Me emme kuitenkaan halua muuttaa tätä 22 kielen asemaa. Ja lopuksi, ja tehän tiedätte, kun me sanomme tässä paperissamme, että meidän taulukomme, eh, taulukomme ei ole täydellinen eikä se ole selkeä, se pitää paikkansa, mutta tehän tiedätte, että eh, tämä on kuitenkin työ, joka jatkuu. Komissaarini päätti ja antaa teille läpinäkyvyyden hengessä jotakin, mitä ei ole no, virallinen komission paperi. Tämä on non-paper paperi. Me emme voi tehdä mitään virallista asiakirjaa näin, näin kiireesti me vaan kerromme, mikä meidän kantamme on. Tällä me halusimme vain myötä vaikuttaa läpinäkyvyyteen ja avoimiin dialogiin teidän kanssanne ja näiden sidosryhmien kanssa. Kiitoksia. Uh, uh, niin, hyvät naiset ja herrat, meillä on edelleen paljon aikaa, kello on 15 vaille kuusi. Nyt haluaisin vielä tietää, haluaako kukaan muu esittää kommentteja ennen kuin loppuyhteenveto esitetään. Yes, sieltä. Ja, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväksymme meillä on aikaa, että, että nyt kun asiantuntijat ovat täällä, niin otetaan tilaisuudesta vaarin. Haluaisin sanoa Ruote Storille yhden asian. Te, te sanoitte juuri, että te haluatte vain saaren täysharmonisointia, eikä koko meren täyttä harmonisointia. Rova Kuneva sanoi eilen vähän toisenlaisia asioita. Silloin kun kysyimme häneltä, hän sanoi, että, että hän haluaa pyrkiä täyteen harmonisointiin tässä siis ilman muttia ja jossitteluja. Nyt voidaan tietenkin määritellä, että miten määritellään, mikä tämä onkin mutta haluaisin tietää, missä me ylipäätään puhumme. Tämä on yksi asia. Teidän täytyy nyt komissiossa olla selvillä, mihin te oikein haluatte, mistä on kysymys. Toinen asia. Tämäkin Euroopan komission suuntaan. Minä palaan yleiseen kysymykseen, joka Meillä oli ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa, jonka Sher Schwab esitti. Hyvin kiinnostava kysymys. Äh, oli tällainen naispuolinen oikeustieteilijä, nimen olen valitettavasti unohtanut. Ei se asiaa kuitenkaan muuta. Ja hän esitti esimerkin Saksan ja Ranskan välisestä kaupasta, Keelin ja Strasbourgin välisestä kaupasta, kaupankäynnistä, jossa ranskalainen kansalainen tulee Saksaan, tekee e- esisopimuksen jostakin laitteesta, jonka hän halusi ostaa, ja sitten, äh, sitten hän päättää luopua tästä esisopimuksesta. Ja sitten ihmetellään, että tämä ei onnistu Saksassa. He, te, Herr Schwab, lähditte siitä, että oikeus on Saksassa ja Ranskassa tässä tapauksessa erilainen, nimittäin se, että on Ranskassa on sellaisia luopumisoikeuksia, mitä Saksassa ei ole. Tämä oikeustieteellistä sanoi meille, että näin ei olisi, vaan että kummassakin valtiossa on käytännössä sama oikeus. Mutta vaikutukset, tämän lain vaikutukset ovat erilaisia, koska Ranskassa on korkeampi oikeuden taso tässä suhteessa kuin Saksassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Ranskan kansalainen Ranskassa ainakin tiettyjen laitteiden kohdalla, en tietysti mikä laite se oli, niin todellakin pystyy helpommin luopumaan sopimuksesta kuin Saksassa, mutta tämän täytyy, tämä on sama oikeus, mutta sitä sovelletaan eri tavalla. Ja tämä oli minusta sellainen esimerkki, ja minä kysynkin komission suunnalta, että uskotteko, että tällaisia kulttuurieroja, joita nyt on, pystytäänkö niitä sitten täyden harmonisoinnin myötä ratkaisemaan. En usko. En usko, että näin on. En usko. Ja minä luulen, että ja näen, että herra Schmitz siellä sellaistakin nyökkäilee, että tämä olisi väärää tietoa. No, no heitän pallon sitten sinne päin. Minä olen tämän ymmärtänyt näin. Ehkä te voitte oikaista käsitystä, niin koska haluaisin tietää, että mikä on oikein. Ja tämä kysymys on myös teille. Tämä on sellainen asia, joka täytyy ottaa huomioon tässä keskustelussa, sillä meillä on, ja kaikki asiantuntijat ovat nyt paljon puhuneet markkinoista, paljon oikeudesta ja laista, mutta aika vähän, itse asiassa hyvin vähän itse kuluttajista. Tämä on toista kertaa, kun yritän saada tätä keskustelua suunnattua kuluttajien suuntaan. Eikä oikein vieläkään ole onnistunut. Nyt toivon, että se tällä kertaa onnistuisi. Kiitoksia. Seuraavaksi Charles Mens uh, ja sitten Steiner. Haluaako kukaan muu vielä puheenvuoroa, kysymystä? Olette myös. Tack Kiitos uh, puheenjohtaja kuten Evelyn, niin minustakin kun meillä on kerta aikaa, niin meidän täytyy käyttää aikaa ottaaksemme esiin näitä asioita, joita olemme kuulleet. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan sitä, mitä täällä on sanottu, ja minun täytyy sanoa, että eh, olen tässä nyt hieman hämilläni. Puhutaanko tässä ylipäätään samasta ehdotuksesta? Tässä puhutaan eh, kuluttajajärjestöt, komissio, yritykset, eh, kaikki puhuvat tästä ja, ja kaikkien lähestymistapa on aika eri. Miksi tätä asiaa nyt sitten on niin vaikea käsitellä? Siksi, että me näemme tämän asian eri tavalla. Meillä on erilaiset perspektiivit ja lähtökohdat. Ja toki minä ymmärrän hyvin, että Euroopan elinkeino, elinkeinoelämä pitää tätä loistavana ehdotuksena, koska ei ole epäilystäkäänkö, etteikö täysi harmonisointi olisi elinkeinoelämän hyödyksi. Mutta samanaikaisesti, kun katsoo tätä sitten kuluttajan näkökulmasta ja kansalaisen näkökulmasta, niin on ehkä vaikea nähdä näitä välittömiä etuja. Ja minusta meidän täytyy olla tästä myös rehellisiä kuluttajien suuntaan. Ei meidän tule edes lähteä väittämään, että tämä tulee olemaan kaikkien kuluttajien iloksi ja hyödyksi. Meidän täytyy olla rehellisiä. Me teemme tämän siksi, että me haluamme parantaa ehtoja elinkeinoelämälle. Minusta se on välttämätöntä. Kun minä tapaan kansalaisia Tanskassa juuri esimerkiksi vaalikampanjan aikana, niin tämä oli yksi niistä vaaliaiheista ja kansalaiset ovat huolissaan. Eivät he ymmärrä, miksi pitäisi lähteä tällä hetkellä harmonisoimaan täysin, koska eivät he näe, mikä etu siitä kansalaisille olisi. Joten okei, tämä on elinkeinoelämän eduksi. Hyvä, mutta äh, ei väitetä, että se on jonkun muun hyväksi. Ei ole epäilystäkään siitä, että meidän täytyy nyt käyttää jäljellä oleva aika siihen, että tutkimme, mitä seuraamuksia tällä on. Ja ajattelin tehdä Andreas sinulle ehdotuksen. Me olemme nyt saaneet tämän taulukon komissiolta. Siinä verrataan maakohtaisesti ja katsotaan, mitä, näissä seurau- mitä seurauksia tässä on. Mutta Beukista sanotaan, että olisi hyvä kuulla, mitä jäsenvaltiot itse sanovat. Emmekö me voisi valiokuntana käyttää aikaa kirjoittaa kaikille 27 kansalliselle parlamentille ja kysyä, mikä heidän arvionsa on heidän oman maansa tilanteesta, niin että me saamme yhteisen pohjan, jonka arvo, perusteella me voimme sitten arvioida tilannetta, niin että tämä ei ole mikään Beukin arvio, komission arvio, elinkeinoelämän arvio, vaan tämä on parlamentin arvio tilanteesta. Se ainakin minulle olisi erittäin hyödyllinen väline. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää kaikkien puheenvuoroja. Tämä on todellakin mielenkiintoista. Kiitos. Meillä on ollut asiasta kokous jo kansallisten parlamenttien kanssa, mutta ehkä esittelijä voi ottaa huomioon meille eh, parlamenttien jäsenet ovat jo antaneet tästä omia lausuntoja. Sitten edustaja Stailä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Ja eh, Crystal, se mitä ne juuri sanoivat, eh, minun vaalipiirissäni Skotlannissa ja muualla yhdistyneessä kuningaskunnassa siellä on tietyt näkökohdat, ehdot ajatellen viallisia tuotteita ja tässä saattaa olla tilanne sellainen, että ei paranneta kuluttajan oikeuksia. Ja kun nyt katsottiin tätä esitystä, Forverkin esitystä sivu 12, siellä on mm, kartta ja siellä Skotlannin lippukin on esillä. Ja e, se tosiaan osoittaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ja varsinkin Skotlannissa me e, vähennämme, alennamme e, ihmisten suojan tasoa ja tässä kyse on artikla kahdesta kymmenestä eli kahden vuoden takuu. Se on vähennys enemmän kuin mikään parannus omassa piirissäni. Ja Eh, tässä eh, nähdään, miten se vaikuttaa eri jäsenvaltioihin. Eh, tässä herää kysymys juuri tästä asiasta, miten tämä parantaa ihmisten oikeuksia, kun se vähentää niitä jopa. Tässä on asioita, jotka pitää saada kuntoon. Olen pahoillani, kun tulin niin myöhään tänään iltapäivällä mukaan. Erittäin mielenkiintoista ja tämä on antanut minulle ajan, ajankohtaista aihetta. Minä itse elän saarella, joten mielenkiintoista. Kiitoksia, Catherine. Tässä on mielenkiintoisia seikkoja samalla sivulla melkein. Eikö tässä ole Skotlannin ja Englannin välillä rajat ylittävän kaupan ongelma, koska siellä on eri, eri, erilaiset ajat? Tämä pitää ottaa sitten huomioon Skotlannin hallituksessa. Siellä pitäisi olla ainakin vähimmäisharmonisointi. No niin, Useita kysymyksiä on esitetty, joten ehkä annan vielä loppupuheenvuoron Rouva Testorille. Ja ehkä Chalanson ja Goyens haluavat vielä puhua. Halusitteko te vielä kysyä? Vilt tuli viime hetkellä. From Denmark, because I've been also campaigning on consumer protection in Sweden, where there... Minä olen ollut tekemisissä paljon kuluttajajärjestöjen kanssa Ruotsissa. Mutta haluaisin tuoda tähän vain sen, että me emme elä saarella, vaan me elämme globalisoituneessa maailmassa, jossa äh, me saamme parempaa avoimuutta ja valikoimaa ja valinnan mahdollisuutta kuluttajille harmonisoinnin kautta. Kiitos. Oliko vielä jotakin muuta? Oikein hyvä. Annan äh, siis asiantuntijoille mahdollisuuden. Ja sitten äh, professori Schulte, jos haluatte vielä esittää loppupuheenvuoron, niin olkaa hyvä, jos näin haluatte tehdä. Äh, te, äh, ette jää nyt vain ulkopuolelle tästä. Mutta mennään siitä järjestyksessä ja äh, lopuksi vielä rouva Testori. Lyhyt loppupuheenvuoro asiantuntijoilta ja professori Schulte Nolkelta. Ihan nopeasti Aikaisemmat puhujat sanoivat jo, että meidän täytyy tarkastella tätä pakettina. Aina löytää esimerkkejä, jossa kansallinen lainsäädäntö on parempaa tai huonompaa. Ja minusta olisi väärin lähteä puhumaan eh, tavallaan eh, kohtakohtaisesti eh, aina jokaisesta asiasta, vaan kysymys on enemmänkin sitä, että täytyy kertoa kuluttajille siitä, että mikä on se lopullinen tavallaan tulos. No, toki täytyy huolehtia siitä, että kuluttajat saavat reilun diilin, mutta jos me lähdemme tässä äh, tähän tällaiseen kohta kohdalta tilanteeseen, niin silloin tästä tulee tällainen hirviö, mikä tämä oli ennemminkin. Tämä ei, ei, ei onnistu, eikä se olisi kenenkään hyödyksi. pieni loppuhuomautus. Palaisin siihen, mitä skotlantilainen edustaja sanoi. Uskoisin, että ainakin yksi hyöty tässä esityksessäni on se, että meillä on komissiossa kaksi erilaista lähestymistapaa tähän direktiiviehdotukseen. Valtava ero, kun katsotaan näitä karttoja, eh, jotka liittyvät eh, lukuun kolme ja lukuun neljä. Kolmosessa näkyy, että vihreä väri on dominoiva ja luvussa eh, neljä sitten oranssia ja yhteiskunnallista. Poliitikkona voi kysyä, olisiko skotlantilaisen mahdollista myydä, skotlantilaisen edustajan mahdollista myydä täyttä harmonisointia tällaisessa tilanteessa, jossa vähennetään takuaikaa viidestä kahteen. Tässä tulee ongelma. Forverkin kanta tässä, en tiedä ovatko muut samaa mieltä, kanta on se, että jos eh, tulee täysi harmonisointi, niin silloin yritysten pitää maksaa siitä hinta, ja se tarkoittaa hyvin eh, korkeaa kuluttajansuojan tasoa. Näin se on eh, minun mielestäni direktiiviehdotus, jonka komissio on antanut, toimii näin jo luvussa kolme. Ehkä asiasta voidaan keskustella luvun neljä osalta myös. Thank you. Already... Kiitoksia. Olen jo kahteen otteeseen puhunut, että mitä mieltä me olemme tästä harmonisointikonseptista. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi analysoida tätä ehdotusta pakettina, eikä poimia, vaan sitten sieltä osioita. Se täytyy tarkastella pakettina, se on paketti, ja jos siinä on suojelun taso on adekvaatti, niin eh, mikä siinä? Muistuttaisin vain parlamenttia siitä, että tämän direktiivin otsikko on kuluttajien oikeudet, eikä kauppiaiden oikeudet. Täytyy muistaa tämäkin ja minäkin sanoisin, että minunkin järjestäni on valmis, jos te haluatte lisätietoja meiltä. Aivan lyhyesti me olemme niin sanotusti mestareita sisämarkkinoilla, mutta yksi asia, jota ei vielä sanottu, on se, että yhä enemmän luksemburilaiset ovat turhautuneita, koska siellä ei ei sähköisessä kaupassa ranskaksi ja saksaksi palvella eikä toimi nämä sivustot edustavat sitä, miten sopimuskäytäntö vaihtelee. Ehkä tässä lähden polemiseen keskusteluun, mutta tällaista markkinoiden segmentointia näkyy, mutta sen sijaan useimmat teistä puhuivat pk-yrityksistä niin me olemme hyvin vakuuttuneista siitä, että pk-yritysten, saksalaisten ja ranskalaisten pk-yritysten sivustot, he eivät ole tietoisia siitä, miten pystyvät viestimään että voisivat toimia toistensa markkinoilla. Kyse ei ole ainoastaan kuluttajien ajatustavasta, vaan myös kauppiaiden ajatustavasta. Tämä menee kyllä paljon harmonisointiongelman ulkopuolellekin, mutta täällä on paljon esteitä kyllä, kun mietitään kuluttajien ja elinkeinoelämän välisiä yhteyksiä. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht... No, kiitoksia. Nähkää no, vielä ihan pieneen asiaan. Rova Gebhardin kysymys tästä Saksan ja Ranskan välistä eroista. Minä yksinkertaista nyt karkeasti, niin silloin se pitää suunnilleen paikkansa. Nimittäin ensimmäisen, kahden ensimmäisen vuoden aikana ero kuluttajien kannalta on se tuotteen virhe, se on pieni, mutta se voi, se voi, siinä voi olla eroja myös kulanssissa. Sehän voi olla niin, että, että ranskalainen liike useammin on vapaaehtoisesti valmis vaihtamaan puutteellisen tuotteen. Eihän sitä pysty, sehän on sellainen kilpailutekijä, ei sitä haluta tasata, mutta sitten kun kaksi vuotta on kulunut, ja tuotteen virhe onkin piilo, latentti vika. Sitten onkin dramaattinen ero, nimittäin Saksassa on vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ei ole minkäänlaisia oikeuksia enää kuluttajalla. Ranskassa on erinomaiset oikeudet. Luulenpa nyt, nyt Oikeastaan ranskalaiset kuluttajat pärjäävät oikein hyvin. Sitten kyllä pohdin kahteenkin kertaan, että meneekö sillan yli keeliin ostamaan jonkun ö, ö, aika pitkäikäisen tuotteen. Tässä saattaa koitua aika kalliiksi, sit, kun sisämarkkinat toteutuvat. Tämä on aivan riippumaton kielieroista tai kulttuurieroista tai muista. Siellä täällä on melkoisiakin syitä, että että naapuri, naapurissa hoidetaan asiat toisella tavalla, mutta äh, täysi harmonisointi, luulen, että keskustelu on liian yleistä. Ei voida sanoa kyllä tai ei, vaan täytyy todellakin no, mennä sääntö säännöiltä läpi ja kokeilla, mikä, mitä toimii ja mitä saadaan aikaan. Ja olin alussa aika optimistinen, että voitaisiin äh, tehdä sillä tavalla, niin kuin komissio esitti, että että voidaan tehdä monesta asiasta täyttä harmonisointia puuttumatta kuluttajien oikeuksiin, mutta se täytyy vain tehdä. Ja nämä tekniset asiat, ne, siinä nyt ei ole. Siinähän voidaan tehdä huseerata sen, kun lystetään nämä niin selkeitä alueita, että se ei oikeastaan haittaa ketään ja yrittä, yrityksiä auttaisi, jos Äh, tämä peruutusoikeus saataisiin sel, sel, niin kunnolla valvontaan. Kiitoksia. Uh, Mrs. Testori, would you like to give... Haluaisitteko rouva Testori vielä äh, puheenvuoron ennen kuin äh, loppuyhteenveto esitetään? Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että sääntelyn vaikutus meidän direktiivimme vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön, tämä taulukko, jonka annoin, eh, se on asia, jonka annettiin, sitä ei pyydetty. Eh, meillä on velvollisuus arvioida taloudelliset, sosiaaliset ympäristövaikutukset. Eh, tämä on sellainen taulukko, jota meillä ei ole velvollisuus nyt esittää. Sitä ei ole pyydetty. Sen annoimme, jotta me annamme panoksia tähän keskusteluun. Meidän ei pitäisi suhtautua dogmaattisesti tähän täyteen tai minimiharmonisointiin. Me haluamme olla, parantaa kuluttajan oikeuksia – Ajatellen kaikkia kuluttajia 27 jäsenvaltiossa 450, eh, 480 eh, eh, miljoonaa kuluttajaa. Me tiedämme kyllä tilanteen, me katsomme kaikkien kuluttajien tilanteen Euroopassa. Ja sitten aivan pieni asia Rova Gebhardille. Ei täällä ole kulttuurikysymyksiä yleisessä sopimusoikeudessa on paljon asioita, mutta tässä, tähän ei tule tuo kulttuuriulottuvuus. Kiitos. Well, thank you all very much indeed uh, for your contributions. Kiitos. Kiitos kaikista vastauksista ja osallistumisesta ja nyt sitten vielä esittelijä äh, vielä ehkäpä muutaman loppusana sen kertoo ja vielä ehkäpä kertoo hieman jatkoaskelista. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olen erityisen ylpeä siitä, että kuulun sisämarkkinavaliokuntaan, äh, työllisyysvaliokunta ja naisten oikeuksien valiokunta äänestävät aiheesta jo tänään ja me olemme lähteneet tässä oikein perustavaa laatua olevalla tavalla lähestymään lainsäädäntökysymystä keskustelun lopuksi on käynyt ilmi, että äh, tämä ei olisi tarpeellista sen vuoksi, että äh, kuluttajat jo perinteiden ja kielten takia ostaisivat äh, vain omilta markkinoiltaan. En minä usko tähän, en. Me voimme ohittaa tämän sen vuoksi, että tänä päivänä on jo paljon kuluttajia, jotka haluavat ostaa rajat ylittävästi. Minä itse olen tehnyt sen, minä ostin tai halusin ostaa itselleni hiihtokypärän Äh, Saksassahan oli tällainen äh, vakava äh, onnettomuus, joka tapahtui poliitikolle ja sen jälkeen kaikki hiihtokypärät oli myyty. No, minä halusin ostaa hiihtokypärän ja minun piti mennä eBay FR-sivustolle löytääkseni hiihtokypärän. Ja koska kaikki nämä portaalit on sidottu näihin kansallisiin tunnuksiin, koska siinä on kysymys suurista rahoista. Ja sitten kävi ilmi, että äh, esimerkiksi Aachenista ei toimiteta tuotteita Brysseliin, vaikka ne Aachenissa olisivat halvempia. Mutta tällä hetkellä äh, koko oikeusperusta on hyvin eh, sirpaleinen ja jos se saataisiin yhtäläiseksi, niin se eh, helpottaisi ihmisten tilannetta varsinkin raja-alueella. Sen vuoksi minä todellakin suhtaudun positiivisesti tähän ehdotukseen, koska ei tässä ole kysymys ainoastaan eh, kuluttajista ja siitä, että kuluttajat voivat ostaa enemmän rajat ylittävästi, mutta kysymys on myös siitä, että kuluttaja voi tehdä hankintoja mm, halvemmalla sitten kollegat, olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että me voimme harmonisoida osittain lainsäädäntöä, mutta ei tämä tarkoita sitä, että äh, kuluttaja äh, itse tai että, että tämä johtaisi siihen, että, että kaikki oikeuskäytännöt olisivat kuluttajalle aina samanlaisia, koska jäsenvaltioissa on perinte, erilaisia perinteitä ja käytänteitä. Ja sitten kysymys tästä, että kaikki kansalliset parlamentit, jotka ovat käsitelleet tätä asiaa, päättyisivät sellaiseen loppupäätelmään, että minimiharmonisointi äh, riittää. En, en oikein usko siihen. Meidän tavoitteenamme täytyy olla, että me löydämme hyvän tien äh, eurooppalaisille sisämarkkinoille ilman, että me äh, häiritsemme niitä, jotka eivät halua olla täysillä mukana sisämarkkinoissa. Meillä voi olla myös hieman erilaisia intressejä ja minä puhun Euroopan yhdentymisen puolesta ja minä tulen tarkastelemaan tätä ehdotusta edelleen ja seuraava keskustelu tuleekin olemaan teknisempi. Luvut 1-3, siinä mahdollisesti meidän täytyy lähteä täysharmonisointiin tulevaisuudessa. Kysymys on enemmänkin siitä, millä tavoin ja miten voimme tiettyjä osia vielä parantaa. Ja sitten me voimme ehkä vielä parlamenttina selventää äh, tilannetta ja toivoa äh, komissiolta hieman taustapapereita. Mitä tulee sitten vielä lukuun neljä, siitä meidän täytyy käydä vielä ihan perustavaa laatua oleva keskustelu. Ihan kuten äh, professori Schulte-Nölke sanoi, mitä merkitsee sitä, jos minulla on jokin oikeus kaksi vuotta tai neljä vuotta? Jos minä, tai, tai siis sanotaan tällä tavalla, että, että jos jossain olen voinut valittaa vielä kymmenenkin vuoden kuluttua, mitä iloa minulla on silloin kahdesta vuodesta. Eli meidän täytyy tämä hieman suhteuttaa kansallisestikin ja miettiä sitä, mikä tuo tehokkaasti kuluttajalle hyötyä niin, että ei tässä ole vain mitään illuusiota hyödystä. Luvussa neljä on minun nähdäkseni tiettyjä ongelmia sen vuoksi, että äh, yleensä kuluttajat uskovat omaan kansalliseen lakiinsa, olisi sitten parempi eli huonompi. Mitä sitten tulee lukuun viisi, kiellettyihin käytänteisiin, äh, sopimus äh, käytänteisiin, niin minä olen optimistinen. Uskon, että on mahdollista, että nämä kolme tai viisi täysikieltoa sopimusmenettelyihin olisi mahdollista komitologiamenettelyssä niin, että myös luvussa viisi päästäisiin askel eteenpäin. Mutta toki meidän täytyy pyytää äh, tai keskustella yksityiskohtaisesti vielä kansallisten parlamenttien kanssa ja meidän täytyy vielä koota asiantuntijat yhteen ja pyrkiä sillä tavalla auttamaan komissiota ja neuvostoa niiden työssään. Meillä on paljon työtä vielä tehtävänä. Me voimme sitä selvitä ainoastaan yhteistyöllä ja unohtamalla kansallisen horisontaalisen kenttämme ja nähdä enemmänkin se eurooppalainen lisäarvo Minusta on ihan selvää, että me emme voi luoda täydellistä sisämarkkinaa, ei ole olemassa täydellisiä markkinoita, mutta kuitenkin, että me pääsisimme hieman eteenpäin ja meidän täytyisi yhdessä pyrkiä estämään markkinoiden pirstaloituminen. Ja kiitokset erittäin mielenkiintoisesta ja asiapitoisesta iltapäivästä. Uh, well, ladies and gentlemen, I think, um... Niin, hyvät naiset ja herrat, tässä mm, teidän pitää miettiä kyllä uploadeja, kun ajatellaan näitä asiantuntijoita. Kiitän kovasti siitä, että tulitte paikalle. Kiitoksia vielä edustaja Schwabille. Erittäin, erittäin hyvä keskustelutuokio. paljon kysymyksiä ja vastauksia, mutta varmasti vastauksia on tulossa vielä lisää kun esittelijä ja varjoesittelijä toivon mukaan <clears throat> kiusaavat tulevina viikkoina, sitten kun Andre Schwab alkaa kasata asiakirjaansa, niin silloin varmasti tulee vastauksia. Olen iloinen siitä, että niin moni kollega oli täällä paikalla mukana keskustelussa. Se on ollut todella rohkaisevaa ja varmasti jatkossakin tämä pätee. Kiitoksia tämänpäiväisestä. Haluan muistuttaa vielä valiokunnan jäseniä siitä, että seuraava kokous on ensi tiistaina. Se alkaa kello yhdeksältä ja päättyy 18.30. Siinä on kaksi, kaksi jaksoa. Varapuheenjohtaja Korhola on silloin koko päivän puheenjohtaja vastuussa, koska minä olen Manchesterissa puoluekokouksessa ja täytyyhän siellä nyt kansallisessa kokouksessa olla minä kyllä seuraan valiokunnan työtä, mutta muutama asia, jotka otan tässä esiin. Aamupäivällä käsittelemme sellaisia asioita, joita käsittelemme tänään. Työohjelma, kaasun tarjonta, kuluttajan tulostaulu, ja Schaldemose, edustaja Schaldemose, joka taitaa olla lähtenyt jo, hän puhuu elintarviketiedotuksesta. Meillä on selvitys myös myös ammatillisista pätevyyksistä. Sitten meillä on esitys tämän aamuisesta direktiivistä ja sen täytäntöönpanosta, sitten nämä markkinavalvontakysymykset ja sitten jos esittelijät ovat valmiit, meillä on mahdollisuus avata keskustelu kolmesta omaloitemietinnöstä, Solvit ja Euroopan talousalue ja myös julkiset hankinnat ja eh, keskustelemme tästä vielä esittelijöiden kanssa, mutta varmasti meillä on aika aloittaa keskustelu. Meillä on siis hyvin tiivis eh, esityslista. Haluan kiittää koordinaattoreita eh, tästä. Me olemme nimittäneet esittelijät, joten odotan kovasti, että sitten näemme taas e, seuraavassa kokouksessa. Oikein mukavaa iltaa ja kiitoksia myös tulkeille. Kiitos.